käytettävä vaihtoehtaisia ajatuksia. Olen puhunut teollisuuden kanssa, jotka työskentelevät esimerkiksi nanomateriaalien parissa, niin että he voisivat luoda vaihtoehtoja tietyille harvinaisille maametalleille. Neljäs asiani on se, että kehotan komissiota ja jäsenvaltioita nopeuttamaan tätä prosessia. Ja viides asia liittyy siihen, että laajentaisimme ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaan. Se tällä hetkellä keskittyy lähinnä energiaan ja minusta olisi erittäin tärkeää, että keskittyisimme myös enemmän tuotteiden muotoiluun, ja siihen, että voidaan uudelleen käyttää näitä materiaaleja, josta ne on valmistettu. Se on erittäin tärkeää resurssitehokkaalle Euroopalle, Joten sen vuoksi ehdotankin, että tätä soveltamisalaa laajennettaisiin. Nämä ovat nämä viisi ensisijaista toimia. Oli todella vaikeaa rajoittua vain näihin viiteen, koska tiedän 10-20 muutakin hyvin tärkeää asiaa, mutta pakotin itseni tähän pysymään näissä viidessä. Muita asioita, mitä te löydätte tästä mietinnöstä, ovat äh, vihreät julkiset hankinnat ja, ja meillä oli eurobarometri viime vuonna, joka osoitti, että kuluttajat ovat enemmän kuin halukkaita osallistumaan äh, siihen, että parannetaan kierrättämistä. Yli kolme neljäsosaa kuluttajista ovat hyvin innokkaita osallistumaan ja se, että siirretään verotus työvoimasta saasteisiin. Koko tämä keskustelu BKTn ylitse ja uusia BKT-menetelmiä. Keskityn myös luonnon monimuotoisuuteen ja ekojärjestelmiin. Joten suurin osa näistä asioista on katettu tässä luonnoksessani. Luonnollisesti minulla on saman verran, näiden neljän sivun verran tarkistuksia omaan tähän mietintööni on mahdotonta kattaa näin laaja aihe neljällä sivulla. Joten ensi viikolla teen tarkistu, esittelen tarkistukseni ja olen vakuuttunut siitä, että tämä valiokunta täyttää kaikki aukot, joita tässä mietintöluonnoksessa on ja odotan innolla teidän ehdotuksianne. Mutta lopuksi vielä todellakin vetoaisin teihin, että yrittäkää pysytellä näissä suuntaviivoissa, jotka olen tähän kirjannut, ja näissä ensisijaisissa toimissa. Nämä viisi eivät ehkä ole ne lopulliset, mutta yritetään nyt kuitenkin rajoittautua niin, että tämä äh, asiakirja olisi poliittisesti puhutteleva ja että se olisi tärkeää sekä komissiolle että neuvostolle ja toivon mukaan te voitte noudatella minun suuntaviivojani tässäkin. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät. Ensin Florence ja sitten Merkis. Gebrandi. Kiitos kollega Gebrandi. Kiitoksia teille. Te teitte erittäin vaikuttavan, laitte vaikuttavan mietinnön ja esititte sen hyvin. Olemme onnistuneet jo keskustelemaan teidän kanssanne ja toteaisin, että te olette nyt ryhtyneet vaikuttamaan taka, hieman oikaisemme tätä komission hyvin tiukkaa linjaa. Katsoakseen teidän maksaman toimintatapa on erittäin hyvä, ja minä tukisin teitä lämpimästi teidän pyrkimyksissänne, kun te pyritte puuttumaan joihinkin puutteeseen komission ehdotuksessa ja ehdotukseen tehdä tarko- tarkistuksia tavalla, jonka te esititte, herra Gebrandinin tässä on tiettyjä vaaroja, mikäli tästä, tältä tietä nyt lipsuttaisiin. Minä nyt haluaisin tähän vaaraan mennä niin kuin ette tekään. Erästä seikkaa haluaisin mielellä vielä hieman työstää. Olen pitkälti samaa mieltä teidän kanssanne kyllä siitä, että mitä uusia materiaalimarkkinoihin tulee ja niiden tukemiseen. Tämäkin lähellä minun sydäntäni. Tässä ei onnistuttu niin hyvin kuin mielellämme olisimme halunneet onnistua. Ja jätteiden Schengen-alue on hyvä ajatus sinänsä. Meidän täytyy täsmällisemmin pohtia vielä, miten verotuskysymykset tai ohjauskysymykset hoidetaan, niin kuin Schengenikin yhteydessä on jouduttu pohtimaan samoja asioita, niin että pystymme myönteisellä tavalla myötävaikuttamaan tämän alueen tai politiikan kehittymiseen. Hieman harmaita hiuksia minulle aiheuttaa teidän liittyy ekologiseen suunnitteluun, ekodesign-sääntöihin – ja ekologisen suunnittelun huomion ottaminen kaikissa yhteyksissä. En tiedä, onko tämä nyt niin tärkeää, koska mikäli alueella on 1500 puuta ja puut myydään niin sitten joku haluaa ottaa tässä ekologisen suunnittelun jokaisessa huomioon, parametreja tai kriteerinä voidaan käydä täynnä ekologista suunnittelua hyväksi, mutta ehkä tätä pitäisi tarkemmin vielä pohtia, tätä perusperiaatetta. Perusperiaate sinänsä on selkeä, mutta miten sitä halutaan laajentaa sen soveltamisalaa, niin tätä täytyy vielä työstää. Tämä on mahdollista oikeastaan vain mikäli on mahdollista tehdä kaiken kattava vaikutusarvio, koska muuten tämä on pohjaton kaivo ja on vaikea tehdä laskelmia tällaisissa tapauksissa. Ja tähän kohtaan minä pistäisin kyllä vielä kysymysmerkin. Te puhutte myöskin indikaattoreista. Te haluatte suhteellisen nopeasti määritellä, pyritte nopeasti määrittelemään indikaattoreita. Tämä on kuitenkin avoin luettelo aina en ole aivan varma, tiedämmekö jo nyt, mitä me käytännössä tarkoitamme indikaattorille, miten pitkälle tässä pitäisi mennä tässäkin suhteessa. Seuraamuksia pitäisi voida arvioida tarkemmin ennen kuin ryhdytään tälle tielle. Kilpailukyky tästä, teidän huomioon aivan oikein ja hyvä, ja sitten mitä veroihin tulee. Minä uskon, että esittää Rova Hedegardin näkemys siitä, että ei pitäisi verrata sitä, mitä tuotetaan, vaan pikemminkin sitä, mitä käytetään. Tämä on sinänsä hyvä argumentti. Verotuspolitiikka Euroopassa muuttuu jatkuvasti. Tätä ei voi välttyä esimerkiksi kulutusveroja tai valmisteveroja on edelleenkin käytössä. Jotkut katsovat, että me tarvitsemme näitä valmisteveroja, mutta täällä on omat seuraamuksensa. Minun maassani esimerkiksi on valmistevero, mutta koskaan ei ole pohdittu mahdollisuutta vähentää kuluttajien veroja jossakin muussa kohtaa, silloin kun rahat ovat vähissä. Sen vuoksi minä uskon, että meidän täytyy suhtautua varovaisesti verotusehdotuksiin, mutta kaiken kaikkiaan teidän omaksumanne toimintatapa on hyvä ja minä ehkä hieman pyrin sitä vielä muuttamaan. Ja tässä kehotetaan syömään ihmisiä lihaa vähemmän. Tietenkin se kaikki ihmiset tekevät niin kuin haluavat. Kuuluuko tämä asia sitten tähän mietintöön? Minä olen tästä hieman eri mieltä teidän kanssanne. Ne kollegat, jotka ovat päättäneet ryhtyä kasvissyöjiksi, heille tiedoksi, heidän täytyy tietää, miten he pystyvät vaikuttamaan lihan syyjä, mikäli on asunto, jossa mikäli ihminen on kasvissyöjä tai lihansyöjä, ja toisaalta onko sisälämpötila talossa 25 astetta vai 20 astetta, kuinka suuri vaikutus näillä kahdella toimenpiteellä on. Lihan syöntiä, kun pyritään vähentämään, niin onko tästä niin suuren suuri vaikutus? Tätäkin kannattaa pohtia. Ja sitten uusiomateriaalin markkinat. Tässä tämä sana jäte sanasta jäte pitäisi päästä eroon ja puhua raaka-aineista, uusiomateriaaleista ja niin poispäin, koska jäte on sinänsä jo kielteinen sana. Kierrätys puolestaan. Minun maassani minun on sellainen mielikuva, että ihmiset hullun lailla – keräävät kaiken talteen, mutta sitten mitä tehdään tälle talteen otetulle materiaalille? Ki- talteenotossa olemme maailman mestareita. Me keräämme <clears throat> kirkkaan lasin yhteen säiliön ja värisen lasin toiseen säiliön, mutta sitten tulee jäteautoja pistää sekä kirkkaan että värillisen samaan kasaan. Joten mitä konkreettisia toimenpiteitä voitaisiin tai pitäisi ottaa käyttöön kierrätyspuolella, jotta arvokkaat raaka-aineet saataisiin talteen ja uuteen käyttöön. Tämä minun mielestäni pitäisi ottaa paremmin kuntoon. Mutta muutoin kollega Gerbrandi, omalta osaltani voin sanoa, että oli todella hienoa tehdä yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitoksia. Sitten varjoisetille Merkis ja sen jälkeen Aihaut. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollega tästä erinomaisesta esityksestä ja mietinnöstä. Erityisesti kiitoksia siitä, että olette keskittynyt innovaatioon. Tästä olen samaa mieltä ja varmaan kaikki. Meidän täytyy nyt selventää, minkä tyyppistä innovaatiota tarvitaan ja minulla on siitä muutama ajatus selkeästi me tarvitsemme jotain vallankumouksellista innovaatiota. Tietokonehan on muuttanut maailmaamme ja meillä pitää olla järjestelmä. Se voi olla vaikka tekniikkaa, jolla muutetaan tapamme käsitellä resursseja. Ja kiitän että siitä, että olette viitanneet mietinnössänne näihin kysymyksiin. Ja meidän täytyy yhdistää tämä mietintö raaka-ainestrategiaan, joka käynnistettiin viime vuonna, ja mehän teemme yhteistyötä sen mietinnön osalta. Meillä oli siellä yhteisiä kantoja, jotka haluaisin nyt toistaa täällä tänään. Ensinnäkin ehdotus verotuksen muuttamiseksi, ja siitä olen täysin samaa mieltä. Mutta tämä ehdotus ei ole minusta ihan selvä te sanotte, että pitäisi siirtyä ympäristöverotukseen julkisten tulojen osalta, mutta kuten Florence mainitsi, jos lisätään jotain, niin sitä täytyy ottaa jotain pois. Ja jos puhutaan muutoksesta, niin sitten jokin muuttuu joksikin muuksi. Eli haluatteko tämän muutoksen työn verotuksesta kohti raaka-aineiden verotukseen. Eli meillä pitää olla vahva veropohja, mutta meidän täytyy myöskin käyttää verojärjestelmämme niin, että voimme edistää resurssien kestävää käyttöä. Jossain vaiheessa meidän pitäisi tarkastella tätä kysymystä, koska olen täysin samaa mieltä Gerbrandin ja Florensin kanssa siitä, että verojärjestelmämme on nyt tapa muuttaa yhteiskuntaamme. Eli ehkä jossain vaiheessa voisimme kiinnittää huomioita pelkästään veroihin ympäristövaliokunnassa. Yksi asia, joka puuttuu mietinnöstä, on se, miten voidaan välttyä kielteisiltä vaikutuksilta. Jos me olemme yhä tehokkaampia, niin miten voidaan välttää se, että tuotteista tulee halvempia ja että niitä myydään enemmän. Eli tätäkin pitää miettiä, miten tämä voidaan ennaltaehkäistä. No sitten vielä yksi asia. Se, mikä todellakin vie yhteiskunta eteenpäin, on muutos kuluttajien käyttäytymisessä tai sitten bisnesmallien muutos ja molempi parempi. Meidän pitää miettiä erilaisia bisnesmalleja ja kannustaa, kuten sanoitte, yksityissektoria luomaan uusia bisnesmalleja, mutta me voimme myöskin ohjata tätä toimintaa. Ja minä olen aika innokas sen suhteen, että meillä olisi leasing-yhteiskunta, jossa tuotteita ei omisteta, vaan ne vuokrataan ja sitten ne pitää palauttaa. Eli näin voisimme edistää kierrätystä. Sitten jätteet. Se on keskeinen kysymys, kuten koska te mainitsitte. Meidän täytyy nähdä jätteet uudessa valossa. Raaka-ainestrategiassa meidän täytyy palata – näihin jätehierarkiakysymyksiin, mutta resurssitehokkuus, hierarki ja raaka-ainehierarkia. Meidän täytyy varmistaa, että raaka-aineita käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Ja ehkä tämä, nyt meidän ei vielä pidä määritellä, mikä tämä raaka-ainehierarkia tulee olemaan, mutta voimme jo käynnistää tämän keskustelun. Myöskin pitää muistaa, että tällä hetkellä meillä on jätteiden keräystä, mutta me emme kuitenkaan sano, että tämä on tavoite, jonka haluamme saada irti kierrätysmateriaalista. Usein puhumme kullasta ja muista, joita on tietyissä tuotteissa, mutta esimerkiksi kännykkä, kännykästä ei saa kultaa teurastajan käsissä yhtä paljon kuin asiantuntijan käsissä. Eli pelkästään ei pidä kierrättää kännyköitä, vaan myöskin kännykän sisällä olevia jalometalleja pitää kierrättää. Sitten nämä sekundaarimateriaalit. Ja tietysti verotusta voidaan käyttää, kuten sanoitte, mutta on paljon sääntöjä, jotka estävät sekundaarimateriaalien käytön. Esimerkiksi hygieniasäännöt tai terveydenhuoltoon liittyvät säännöt. Eli tätä pitää vielä tarkastella. Meillä pitää olla tasapaino ja meidän pitää tarkastella sääntöjämme ja katsoa, ovatko ne resurssi älykkäitä. Meillä voisi olla jonkinlainen uusi testi näiden sääntöjen osalta. Sitten kuluttajat. No, te korostitte paljon yksityistä sektoria ja se on hyvä, mutta tässä maailmassa kuluttaja ansaitsee paljon huomiota. Ja siksi pidän erittäin hyvänä tätä ajatusta tästä dietistä. Se on tässä mainittu usein otteeseen, mutta on hyvä, että se on kirjattu mietintöön selkeästi. Eli meidän täytyy muuttaa ruokavaliotamme, ja sehän vaikuttaa sitten myöskin liikennesektoriin. Mutta meidän täytyy muuttaa kulutustottumuksiamme, ei pelkästään ruokavaliota. Meidän pitää keskustella ei pelkästään tuottajien vastuusta, vaan myöskin kuluttajan vastuusta. Meidän pitäisi myöskin mainita tuotemerkinnät EU:ssa ja meidän pitäisi saada aikaan jonkinlainen integroitu tuotemerkintä, jossa on puhuttu energia, resurssitehokkuuskysymyksistä ja muista. Ja nämä voisimme antaa kuluttajille hyvin paljon tietoa alkuperästä, käytöstä ja elinkaaren loppuvaiheesta tuotteiden osalta. Ja vielä lopuksi pari asiaa. en ole kovin innostunut näistä nanomateriaaleista, koska ne ovat hyviä, mutta jotkut nanomateriaalit johtavat seuraamuksiin, joista ei vielä tunneta. Esimerkiksi hopean haihtuminen vaikuttaa hyvin paljon biodiversiteettiin ja meidän täytyy olla varovainen näiden nanomateriaalien kanssa. Ja sitten jätteiden Schengen-alue. No siitä en ole samaa mieltä. Mielestäni on hyvä, että voidaan käyttää jätteitä mahdollisimman pitkälle, mutta Schengen, no tehän tiedätte varsin hyvin, siis minä nyt en mainitse mitään valtioita, mutta jotkut valtiot Euroopassa eivät noudata standardeja yhtä hyvin kuin toiset. Eli meillä on EU-ssa asetuksia, mutta ongelma on täytäntöönpano. Eli niin kauan kuin sääntöjä ei panna täytäntöön sillä tavalla kuin me haluaisimme, niin minä vastustan kaikenlaista jätteiden Schengen-aluetta. Mutta täytäntöönpano pitää parantaa. Odottelen seuraavia keskusteluita ja uskon, että tästä tulee hyvä mietintö. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten seuraava varjoesittelyn Eichhaut ja sitten Utski. Thank you. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Gerben for delivering this uh, report. Kiitokset uh, tästä mietinnöstä. Tässä asiassa voitte odottaa saavanne paljon tukea vihreiltä, koska me näemme, että tällä tavalla ajetaan eteenpäin Euroopan taloutta ja tämän pitäisi olla keskeistä tässä mietinnössä. Ja voisi toivoa, että tästä mietinnöstä tulee laaja keskustelu myös muissa valiokunnissa ja ainoastaan tässä valiokunnassa, koska tämä on myös vielä se ongelma, kun me puhumme resurssitehokkuudesta, niin se nähdään ympäristöasiana. Ja sehän on ihan naurettavaa, koska tämä on perustavaa laatua oleva taloudellinen agenda. Tässä on kysymys Euroopan tulevaisuudesta. Siitä me puhumme täällä tänään. Ja sen vuoksi tästä pitäisi puhua myös muissa valiokunnissa. Ja huolehtikaamme siitä, että tätä mietintöä käsitellään myös ympäristöasioiden ulkopuolella. Minusta tämä mietintö on hyvä alku, mutta luonnollisesti, kuten itsekin sanoitte, Teillä on itsellännekin jo koko joukko tarkistuksia ja tämä koskee myös meitä. Ja neljä asiaa, jotka haluaisin ottaa esiin. Ensinnäkin tämä valtavirtaistaminen, jätekeskustelu, hinnoittelu ja kunnianhimon taso. Nämä ovat ne neljä asiaa, me autamme teitä vahvistamaan tätä mietintöä ja katsotaan sitten, miten voimme vahvistaa keskustelua ympäristövaliokunnan ulkopuolella. Nämä neljä asiaa on sitten. Aloittakaamme tästä valtavirtaistamisesta. Tai jos nyt ensin aloittaisin, olkaa vakuuttuneita siitä, että me emme aio muuttaa teidän mietintönne rakennetta. Ja toki mekin haluamme priorisoida joten emme me tässä nyt esitä mitään toiveluetteloa teidän prioriteettien lisäksi. On tärkeää, että me priorisoimme oikeasti, eikä niin, että priorisoimme 50 asiaa 50 tavalla, missä Eurooppa yleensä on niin hyvin onnistunut. Mutta luonnollisesti meidän täytyy tehdä tästä parempi ja vahvempi. Takaisin valtavirtaistamiseen. Se, mitä tästä nyt hieman puuttuu, ovat tietyt asiat, jotka osoittaisivat, että tämän agendan pitäisi olla osa Eurooppa 2020 eh, agendaa, että tämän pitäisi antaa myös avainindikaattoreita eh, teollisuudelle, mitä eh, talouden pitäisi tuottaa tulevaisuudessa. Ja me puhumme fiskaalisesta vahvistamisesta ja kaikesta muusta, mutta jos me emme muokkaa taloutta kohti kohti ja resurssitehokasta Eurooppaa, niin se ei tule onnistumaan. Eli Eurooppa 2020, tämä mainitaan, mutta sen pitäisi mainita vahvemmin. Ja voimme auttaa teitä tässä. Mutta myös kestävä tuotanto ja kulutus. Sitä pitäisi myös painottaa. Ja sitten myös äh, nämä taloudelliset uudistukset, siinä haluamme teitä auttaa. Sitten tämä jätekeskustelu. Olen äh, hyvin pitkälti samaa mieltä kollegani Juuditin kanssa liittyen hänen skeptisyyteensä tästä Schengen-ideasta. Tämä Schengen-ajatus on ihan kiva ajatus, mikäli jätehierarkia toimii. Mutta meidän pitää olla varovaisia Schengenin käynnistämisellä niin kauan kuin ei ole jätehierarkiaa käytössä ja niin kauan kuin on jäsenvaltioita, jotka eivät täytä niitä sääntöjä, joita jo on, mikä sekään ei riitä. Mutta ensin meillä täytyy olla tämä jätehierarkia ja meidän täytyy päästä tähän lähes nolla tasoon Eli ennaltaehkäisemisen, uusiokäytön ja kierrättämisen jälkeen ei olisi oikeastaan paljon jätteitä edes käytettävissä. Eli siihen ensin ja sen jälkeen voidaan sitten lähteä siirtymään tähän jätteiden Schengeniin. Mutta muuten me lähdemme tässä kuljettamaan jätteitä, koska se on tehoton tapa. Joten tämä Schengen-ajatus on ihan hyvä ajatus laajemmalta kannalta, mutta tässä pitää olla varovainen. Meidän täytyy äh, hoitaa asiat oikeassa järjestyksessä. Hyvin yksinkertainen esimerkki, mitä minä myös äh, kaipaan tässä mietinnössä, on äh, kritiikki muille, muihin direktiiviin, jossa me emme ole johdonmukaisia. Uudistuvat direktiivissä me edistämme, esitämme me edistämme jätepuun käyttöä polttolaitoksissa, mikä on hyvin tehotonta. Eli jos me käytämme meidän biomassaamme energiaan niin, että me poltamme sitä polttolaitoksissa, niin se on hyvin tehoton tapa hyödyntää biomassaamme, joten senkin takia meidän täytyy tarkastella tätä eh, hierarkiakysymystä ja tältä osin tätä mietintöä pitää vahvistaa. Autamme teitä, koska olen ihan vakuuttunut, että teidän tarkistuksenne toki parantavat mietintöä, mutta me annamme teille hieman lisää niitä. Sitten hinnoittelu. Tämäkin voisi olla hieman vahvempi perusasia, joka tässä on nähtävä on se, että vuosien ajan, jos katsoo, millä tavalla me olemme parantaneet eh, tuottavuuttamme, eh, se on ongelma. Tässä on kysymys hinnoittelusta. Me olemme eh, asettaneet työlle taks, veroja, joka on kasvattanut työvoiman hintaa, mutta jos katsotaan sitten taas resurssituottavuutta, niin se on ollut todella huonoa. Ja tämä osoittaa hyvin yksinkertaisesti, miten hinnoitteluilla asia voidaan hoitaa. Te mainitsette tämän, mutta tämän pitäisi olla tavallaan perusasia tässä mietinnössä, koska hinnoittelulla me voimme johdatella resurssitehokkuutta. Ja sitten se neljäs asia, viimeinen asia, on kunnianhimon taso. Joltain osin meidän pitäisi olla hieman tiukempia. Sanotte, että kehotamme, edistämme. Ei, meidän täytyy parantaa kieltä niin, että se on hieman selkeämpää. Esimerkiksi nämä, te mainitsette, että tässä täytyy päästä tavoitteisiin. Täytyy puhua tiukemmin sanoin, kun me puhumme, että eriytämme taloudellisen kasvun, pitää sanoa, siinäkin pitää olla tiukempi, ehdottomasti eriytetään ja samoin, sama koskee indikaattoreita. On ihan kiva, että on tällaisia resurssitehokkuusindikaattoreita. Se on ehkäpä kivaa kommunikoinnin kannalta, mutta loppujen lopuksi tässähän on kysymys siitä, mitä tapahtuu veden, maankäytön, hiilin ja materiaalin jalanjäljille. Siitä nähdään tämä ero. Joten resurssitehokkuusindikaattori on ihan kiva johonkin hienoon lehteen mutta ei se kuitenkaan vie eteenpäin näitä avainpolitiikan aloja, joten tältäkin osin meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia ja selkeämpiä. Tähän me tulemme tekemään myös äh, koko joukon tarkistuksia, mutta muilta osin pohjimmiltaan erittäin paljon tukea. Tehkää tästä vahvempi ja huolehtikaa siitä, että tästä keskustelua käydään myös ympäristövaliokunnan ulkopuolella. Kiitoksia. Seuraavaksi varjoesittelijä EKRstä Eli Utski, olkaa hyvä. Děkuji vám, pane puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kollegoiden tavoin kiittää herra Gerbrandia aivan loistavasta työstä ja tästä tekstiluonnoksesta. Pidän hyvin paljon tästä tekstin rakenteista ensinnäkin. Ja aivan varmasti tulen tukemaan myöskin hänen painopiste alueitaan. Ja olen varma, että meidän olisi helppoakin laatia pitkää tavoitteista. Mutta herra kerran Brandin tavoin uskon, että on tärkeää keskittyä muutamaan tarkoin valittuun prioriteettiin. Näistä täytyy saada aikaan kompromissi. Oman poliittisen ryhmäni osalta haluaisin tukea ajatusta ottaa yksityinen sektori mukaan koko tähän prosessiin. Joskus minua on pidetty hyvinkin kriittisenä komission ehdotusten suhteen. Tässä yhteydessä katson, että energiatehokkuus on erittäin tärkeää Euroopan kilpailukyvyn kannalta suhteessa muuhun maailmaan. Meidän täytyy poliitikkoina pyrkiä antamaan sykäyksiä, että asiat saataisiin vietyä tähän suuntaan. Jätteen tai pikemminkin raaka-aineiden uusio, käyttö ja kierrätys on erittäin tärkeitä. Energiakäyttö niin ikään. Mitä puolestaan tulee jätteiden Schengen-alue ajattelu tähän ajatukseen? Minä kyllä pidän hyvänä sitä, että jätteiden käsittelystä päätettäisiin paikallisella tasolla, aina mahdollista, mikäli asuu raja-alueella, Tsekin tasavallassa esimerkiksi. Me joskus käsittelemme myöskin jätteitä, jotka ovat Saksan puolelta. En minä näe mitään syytä, miksi tällainen jätteen vieminen rajan toiselle puolelle pitäisi kieltää. Kymmenen vuotta sitten oli hyvinkin yleistä, että jotkut länsimaata dumppasivat jätteensä myymällä ne halvalla Keski- ja Itä-Euroopan maihin. Lisäksi jätettä dumpattiin myös laittomasti. Sitä tapahtui monissa paikoissa minunkin maassani. Tälläkin hetkellä me korjaamme tuon ajan jäljiltä tällaisia jätevuoria. Tuotantokriteerit. Niistä toteaisin, että on vaikea tehdä päätös energiatehokkuuden osalta. Tämä määritteleminen on vaikea ja jotkut byrokraattiset toimenpiteet, jotka tähän liittyisivät, saattaisivat aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Pitkään on keskusteltu myöskin tällaisista tavanomaisista hehkulampoista ja mitä niille pitäisi tehdä. Nyt elohopean käyttöä halutaan vähentää minun äänestäni kuitenkin esittävät kysymyksen, miten voi olla mahdollista, että tavanomaiset äh, kuumemittarit kielletään, mutta samanaikaisesti ilohopeaa käytetään näissä energiansäästölampuissa, jotka saattavat olla ihmisää terveydelle vaarallisia. Tässä vain yksi monista esimerkkeistä minä suhtautuisin erittäin varovaisesti kriteereiden osalta, jotka langetettaisiin tietyille tuotteille yksioikoisesti. Suhtautuisin myöskin varovaisesti verotuskysymyksiin. Minä uskon, että verotus on aina asia, joka kuuluu jäsenvaltioiden päätäntävallan piiriin. Mikäli me tai Euroopan komissio tai muutoin Euroopan tasolla pyrittäisiin luomaan Euroopan laajuista verotusjärjestelmää, ja uskoakseni tämä olisi yksi osatekijä tuossa järjestelmässä, niin olen aivan varma, että minun poliittinen ryhmäni todennäköisesti ei tulisi hyväksymään tällaista kohtaa tekstissä, jossa tätä peräänkuulutettaisiin. Kiitoksia teille tästä aivan loistavasta tekstiluonnoksesta. mielin tulee myötä vaikuttamaan sen työstämisen jatkossakin. No niin, varjoesittelyt ovat kattaneet puheenvuoron ja sitten sitten muut kollegat. Tässä siis luen tämän listan. Dann würde ich die Liste auch schließen. Sul, suljemme listan tähän. Eli täällä on... Dann Frau Masekukovic, dann Herr Couchet, Herr Schnellhardt, Satuhassi, Richard Seber und Adam Gierig. Yes, I, you're, you're the first one. Eh... Niin, teillä on ensimmäinen puheenvuoro. Eli jotta aika riittää ja jotta myöskin esittelijä voi vastata esitettyihin kysymyksiin ja että komissiokin ehtii vielä käyttämään puheenvuoron, niin jokainen saa nyt kaksi minuuttia puheaikaa. Näin kaikki ehtivät esittää kysymyksensä. Ei sovitaan näin. Eli ensimmäisen puheenvuoron saa Hivna. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę i dziękuję koledze za zajęcie takiego... Kiitoksia. Kiitoksia tästä prioriteettilistasta. Meidän täytyy tehdä valinta pitkästä listasta. Ja nythän puhutaan resurssitehokkuudesta. Ja itse olen jakanut ne lähteiden mukaan. Eli olemassa olevat lähteet, luonnon resurssit, joita käytetään tulevaisuudessa – mikäli uusia lähteitä havaitaan. Myöskin meidän pitää edelleen kehittää kierrätystä erityisesti harvinaisten maametallien osalta. Ja niitähän käytetään sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Sitten on toinen lähde, eli vanhat kaatopaikat. Siellähän on hyvin paljon vanhoja jätteitä ja sieltä voidaan löytää luonnonresursseja käyttöömme. Sitten muut luonnonvarat, esimerkiksi metsämme. Hyvin usein biomassaa saadaan metsistä ja joskus sitä ylikäytetään. Luonnonvaraisia metsiä käytetään väärin ja meidän pitää keskittyä istuttamiseen – ja myöskin pitää katsoa vesikysymyksiä. Vettä tulee käyttää paljon tehokkaammin, koska meillä on Euroopassa aavikoitumisongelmia. Eli resurssien tehokkaampi käyttö, ja me tarvitsemme myöskin uusia resursseja. Sitten sanoisin, että jätteitä ei käytetä uudelleen, uudelleen, koska ne ovat jätteitä, ne menevät kaatopaikalle, mutta katsotaan asiaa vähän eri tavalla. Se, mikä on jätettä yhdelle teollisuuden alalle, saattaa olla toisen teollisuuden alan raaka-ainetta. Eli meidän täytyy käyttää indikaattoreita, jotka keskittyvät monikansallisiin monen alan ehdotuksiin, jossa löydetään ratkaisuja. Ja sitten verotuksessa pitäisi keskittyä uusiin työpaikkoihin innovaatioon. Kiitos. Mikrofoni. Bien, merci, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Kiitos puheenjohtaja, esittelijä. Uskon, että mietintö luonnossa ja päätösasemaesitys ovat erittäin mielenkiintoisia. Kollegat jo puhuivat tästä mietinnöstä ja sen laadukkuudesta. Minun olisi kysymyksen poikani esittelijälle. Ensinnäkin Täällä puhutaan resurssien käytöstä, mutta ehkä tämä pitäisi vain täsmentää. Ehkä tässä pitäisi tehdä ero uusiutuvien resurssien ja uusiutumattomien välille ja luoda sitten vä- suuri väliluokka, johon kuuluisivat kierte- kierrätyskelpoiset raaka-aineet. Esimerkiksi eilen puhuttiin kaloista Ja vesikin. Tämä sama pätee vesiin. Vesikin on uusiutuvaa. Sitä on oltu maailmassa miljardin vuosien ajan ja molekyylit eivät sinänsä ole muuttuneet miksikään. Vesimolekyylit tietysti se on saastunut osittain. Ehkä pitäisi hienosäätöä tähän saada lisää. Ja olisi ehkä tehokkaampakin tehdä ero uusiutumattomien ja uusiutuvien välille joskus fossiilinen energia täytyy kaivaa esiin maan alta ja jotkut raaka-aineet ja metallit niin ikään. Ne uusiutuvia sinänsä. Toinen huomio vaikuttaa siltä, ainakin puheenvuoronne perusteella, että te sanotte, että kun puhutaan raaka-aineista, ja niiden korvaamista jokin toisella raaka-aineilla korkean teknologian avulla mahdollisesti. Katsotteko te todellakin, että tämä on mahdollista kaikilla aloilla tai kaikissa suhteissa? Kolmas kysymys, jätehierarkia ja raaka-aineiden hupeneminen kaikkien asioiden, kaikki näiden suhteen ei ole niin kiireistä toimia tehokkaasti ja säästeliästi, kun tarkastellaan niiden saatavuutta. Öljy on tästä yksi merkki. Se on hyvin laajalti käytetty raaka maailmassa. Ja kaikkien raaka-aineiden markkinat yhteensä laskettuna eivät ole yhtä suuret kuin öljyn markkinat, ja öljy on huupenemassa kovaa vauhtia mutta on olemassa muita raaka-aineita, jotka ovat vähemmän tärkeitä kuin öljy. Ja tässä pieni kysymys myöskin esittelee. Te sanoitte kohdassa 19, että 20 20-20 vuoteen mennessä voitaisiin sataprosenttisesti käyttää jotkut tietyt aineet tai ne talteen, ja te mainitsette fosforin. Oletteko te varma, että fosforin suhteen näin helposti päästään 100 prosenttiin? So the next speaker is... Seuraavaksi Schnellhardt ja sen jälkeen Satu Hassi. Ja, vielen dank, meine Damen. Also... Kiitos. Esittelijällä on tässä kohtuullisen hankala tehtävä tehdä mietintö äh, resurssitehokkaasta Euroopasta. Ja ikävä kyllä, tässä mietinnössähän ei ole mahdollista käsitellä näitä, näitä yksityiskohtia. Haluan tässä nyt olla hieman provokatiivinen. Kun luen tämän, niin voisi sanoa, että antaa olla vaan. No, mutta kun katsoo tätä lähemmin, että täällä vaaditaan esimerkiksi, että vuoteen 2020 ympäristöä vaarantavat tuet on lopetettava. No voihan sanoa esimerkiksi, että maatalous olisi tällainen, eli kaikki tuet pois. Eli tässä on todellinen ongelma Eli käydään tällaista, haluamme käydä yleistä keskustelua ja sitten kuitenkin palaamme yksittäisiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin, jotka sitten tulevat äh, vaikeuttamaan kilpailukykyä. Ja tämä on, tämä on erittäin hankala prosessi. Joko me olemme yleisellä tasolla ja siinä nämä viisi prioriteettia eivät ollenkaan ole niin huonoja, koska ne ovat yleisellä tasolla. Mutta mietinnössä sitten on kuitenkin itsessään hyvin konkreettisia asioita, joita täytyy miettiä tarkkaan. Miten pitkälle se ei sitten kuitenkin mahdollisesti vääristää kilpailua myös yritysten kesken ja vaikeuttaa myös kansalaisten elämää. Eli jos sitten sanotaan, että tuotan vähemmän valkuaisia, minä tulen eh, DDRstä ja siellähän oli tällaisia ajatuksia, että eh, miten toimitaan. Eli eh, tästä täytyisi nyt olla hieman varuillaan, eikä, eikä kirjata kaikkea tänne. Eli tämä raja, esimerkiksi sitä rajaudutaan tässä elintarvikkeeseen ja näin. No, mutta mitä sitten tulee aikaan? En nyt tässä ajattele, että tämän pitäisi olla vain tällainen pinnallinen. Jos me saamme tehdä tarkistuksia 5. Toukoku- maaliskuuta asti, se on aivan liian lyhyt aika. Antakaa meille enemmän aikaa, että me voimme keskustella tästä asiasta, koska tässä on mukana hyvin paljon tärkeitä asioita, mutta ne menettävät merkityksensä, kun pitää olla niin nopea. Kiitoksia. Yksi kollega jäi ikävä kyllä välistä, eli Kukovic. Ja hän saa ensin puheenvuoron ja sen jälkeen sitten Satu Hassi. in <clears throat> seveda Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvin jäsennellystä mietinnöstä ja myöskin selkeästä esitystavasta. Ymmärrän kyllä tämän raaka-ainetilanteen niin, että ihminen, jolla on vaikka krooninen sairaus, ja se joka muuttaa tätä elämää. Hän saattaa elää pidempään, pidemmään, mutta hänen täytyy muuttaa elintottumuksiaan, ruokailutottumuksiaan, liikuntatottumuksiaan totaalisesti. Ja sama koskee myöskin raaka-aineita. Kaikkien kivuliain tilanne on silloin, kun yritetään saada aikaan kasvua ja yritämme vähentää resurssien käyttöä. Ja tätä ei myöskään ymmärretä, edes henkilökohtaisessa elämässä Euroopan kansalaisten tasolla. Ja siksi meidän täytyy esittää lukuja, jotta ihmiset myöskin yksilötasolla tulevat vakuuttuneeksi tästä asiasta. Sitten voidaan palata yrityksiin, mutta meidän täytyy toimia loogisemmin kuin tähän mennessä. Eli käyttää vähemmän ja luoda enemmän. Se on jotenkin ristiriitaista. Sitten näistä jätteistä. Meillä on nyt suuri mahdollisuus edistää ekosuunnittelua. Ekosuunnittelu voi olla suuri innovaation lähde, ja niin kauan kuin tuotteita ei suunnitella tällä tavalla, että niitä voidaan kierrättää sataprosenttisesti, niin niin kauan on myöskin hämmennystä jätteisiin ja jätteiden käyttöön suhden. Hintakysymys on tietysti myöskin kivulias, samoin kuin verokysymys. Ja olen samaa mieltä kollegani kanssa siitä, että tässä kriisissä pitää nyt käyttää sana vero erittäin varvaisesti. Richard Hassia sitten Zeba. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja kolme seikkaa aivan lyhyesti. Ja kiitos paljon esittelijälle erinomaisesta mietintöluonnoksesta. Ensinnäkin toimiessani politiikan piirissä olen havainnut, että kaikki mikä ei ole mitattavissa – ja jonka suhteen ei ole sitovia indikaattoreita ja tavoitteita, on pelkkää sanahelinää. Indikaattorit ja sitovat tavoitteet ovat minun nähdäkseni tässä avainasemassa. Toivottavasti me saman saadaan aikaan tämän prosessin kautta. Toiseksi, meidän täytyy varoa, ettei Euroopan unionin oma politiikka varsinkaan uusi politiikka ei vie meitä eri suuntaan kuin resurssitehokkuuden tavoite. Biomassa on jo mainittu. Tämän suhteen meidän täytyy varoa, ettei meidän, etteivät meidän hiljattain tehdyt päätöksemme vain pahenna resurssitehokkuutta nykytasoa heikommalle tasolle. Tämä on hyvä esimerkki ongelmista. Kun raaka-aineita käytetään, niitä käytetään niihin tarkoituksiin, joista saadaan paras vastine, paras arvo tälle raaka-aine. Tämä pitäisi olla ohjenuorana. Esimerkiksi kun rakennetaan taloja tai silloin tehdään puusta huonekaluja. Tämä on parempi vaihtoehto kuin, että puuta poltetaan. Ja kolmatta en nyt sitten ehdikään enää sanoa. Kiitoksia. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Sitä huolimatta haluaisin muistuttaa, että emme me elä Euroopassa millään saarella, vaan olemme eh, kansainvälisessä kilpailussa mukana ja meidän täytyy miettiä tarkkaan, minkälaisia signaaleja eh, me tässä asetamme ja annamme liittyen hintoihin ja ympäristöön, veroihin ja muihin. Ja verothan on yleensä eh, asetettu sillä tavalla, että ne, niin ne on asetettu esimerkiksi työn, työlle. Ja jos nyt sitten lähdetään myös resursseja verottamaan, kuten esimerkiksi ajattelen hiilivuotoja. Meidän täytyy miettiä sitä, että me haluamme pitää työpaikat ja yritykset Euroopassa, mutta samanaikaisesti toki pyrimme myös saavuttamaan korkeat standardit. Tämä mietintö on hieman samanlainen kuin eh, mitä USAn patenttivirasto 1800-luvulla sanoi, että oikeastaan kaikki tärkeimmät keksinnöt on jo tehty ja patentoitu. Eli koko tämä dynamiikka ja tutkimus, eh, innovaatiot kuuluvat tähän ja sen vuoksi pyytäisinkin esittelijää, että hän eh, hieman paremmin erittelisi erittelisi näitä resursseja. Vihreä kollega täällä puhui jo näistä uudistuvista ja ei-uudistuvista. Meidän täytyy miettiä esimerkiksi, ajatella vaikka tietokoneen kapasiteettia ja ajatelkaa inhimillistä työpanosta ja, ja resursseja. Ylipäätään liian yksinkertaisilla konseptilla pakettilla me emme pääse eteenpäin. Siis mitä paremmin me määrittelemme, mikä resurssi on, sitä paremmin me voimme myös äh, ehkäpä välttää näitä resurssipuutteita, mitä meillä on tulevaisuudessa. Ja koko tämä yhteiskunnallinen keskusteluprosessi, mihin te viittasitte, on erittäin tärkeä. Emme me voi sanoa vain, että me säästämme tuosta ja säästämme tästä ja panemme veroja tuonne ja tänne. Se olisi kontraproduktiivista. Kiitos, Kirek. Spośród tych pięciu wymienionych... Kiitoksia, puheenjohtaja. Näistä viidestä painopistealueesta minusta kaikkein paras on tämä toinen. Eli meidän pitää kannustaa raaka-aineiden kierrättämiseen. Ja tästä puuttuu kannustimia. Mehän keräämme ja varastoimme näitä jätteitä. Ja ei ole mitään taloudellisia kannustimia näiden materiaalien käytölle. Tätä voitaisiin kehittää ja ehkä jo tästä voitaisiin tehdä jonkinlaisia ehdotuksia. Halvat resurssit ovat nyt historiaa. Ja harvinaiset maametallit ovat nyt käytössä Kiinassa. Ja myöskin Venäjä vie edelleen harvinaisia maametalleja, mutta hyvin pian sekin loppuu. Eli Euroopan pitäisi entistä enemmän keskittyä omiin resursseihimme. Tämän pitäisi olla toinen painopistealue, eli että keskitytään Euroopan omiin resursseihin. Ja sitten näiden resurssien kestävä hallinnointi. Meidän ei pidä käyttää liikaa näitä resursseja ja meillähän on resursseja, joita voidaan käyttää esimerkiksi rakennusalalla, teidän rakentamiseen, rakennusten rakentamiseen. Tällä voitaisiin ratkoa monia ongelmia eri alueilla ja paikallistasolla. Ja näistä asioista pitää tiedottaa jotta paikallisten yhteisöjen pitää maksaa näistä resursseista, eli tällaiset päätökset pitäisi tehdä paikallisesti. Kiitoksia. Sitten komission puolesta puhuu Karin Fopel. Um, so thank you first of all very much for this uh, draft. Kiitoksia paljon tästä mietintön luonnoksesta. Me katsoimme, että se hyvinkin paljon pönkitti meidän ajattelutapamme ja tuki meidän kunnianhimoamme resurssien käytön tehokkuuden osalta. Täällä esitettiin monia ehdotuksia ja mietinnössä niin ikään. Me tulemme kyllä tarkastelemaan niitä asianmukaisesti. Tietystikin meidän täytyy pohtia, mitä nykyrakenteille voidaan tehdä ja parantaa käyttöä ja lisätä vielä kunnianhimon tasoa. Hyvin paljon työtä ollaan jo tekemässä tällä alalla. Eurooppalainen talouden ohjauskausi, joka nyt on meneillään, on tästä yksi esimerkki. Resurssitehokkuus on valtavirra, la, valtavirtaistettu veroihin ja ympäristön kannalta haitallisiin aineisiin ja niin poispäin. Olemme myöskin tarkastelee tätä kasvupotentiaalia jätteen kierrättämisen osalta indikaattorit ja, ja tavoitteet. Katsomme, että, että tämä on kaiken kattava prosessi, jossa kaikki ovat mukana. Tämä nyt on aloitettu, tämä prosessi. Joskus nopeus- ja soveltamisalaa kulkevat ovat käänteisesti verrannollisia kestävä kulutus ja tuotanto. Me tuomme tässä suhteessa parlamentin ajatuksia sisämarkkinoiden vihreyttämistä koskeva asiakirja tullaan komission puolella hyväksymään vuoden loppuun mennessä. Sen tarkastellaan myöskin resurssien käytön tehokkuutta ja toimintasuunnitelmaa, etenemissuunnitelmaa. Siihen kuuluu mukanaan lukuisia toimenpiteitä, joilla pyritään luomaan sellaiset edellytykset, että sisämarkkinoita voidaan vihreyttää. Tässä puututaan joihinkin seikkoihin, jotka mietinnössäkin mainittu, kuten julkiset hankinnat, ympäristö, jalanjälki, valiovertailu ja niin poispäin. Laimittainen kuuleminen on nyt meneillään. Se päätetään kolmas päivä huhtikuuta. Tämä on tärkeä alustava askel, jonka avulla saadaan lisätietoa ja näkemyksiä, jotka voidaan huomioon tämän prosessin eteenpäin viennin yhteydessä. Ja otamme huomioon kyllä suurenkin yleisön huolet ja pyrkimykset. Mitä jätteisiin tulee? Etenemissuunnitelman tavoitteisiin pääsy edellyttää käytännössä voimakkaita ponnisteluita joidenkin jäsenvaltioiden taholla. Me tulemme analysoimaan tätä tarkemmin vuonna 2014, silloin kun kaatopaikka ja jätepuitedirektiivi tulevat uudelleen tarkastelun kohteeksi. Me pyrimme mukauttamaan ne tämän etenesuunnitelman mukaiseen lähestymistapaan. Mitä tulee jätteiden Schengen-alue ajatukseen, me kehitämme Angel Waysta kriteereitä, näitä kriteereitä, jotka liittyvät myöskin jätelainsäädäntöön sen pano, panon jäsenvaltioissa. Jätevaiheen päättämiskriteereistä oli kyse. Kiitoksia teidän antamastanne tuesta. Me jatkossakin toivomme teidän kanssanne voivamme harjoittaa läheistä yhteistyötä, kun viemme tätä eteenpäin. Kiitokset komissiolle ja lopuksi vielä esittelijä Gerbrandi. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin erityisesti kiittää kollegoita hyvin laajasta tuesta tämän mietinnön yleiselle viestille. Tämä on todella suureksi avuksi. En nyt tässä lähde yksityiskohtiin näissä lukuisissa asioissa, joita otitte esiin. Voin vakuuttaa teille, että monet asiat, jotka te otitte esiin, ovat jo minun omissa tarkistuksissani, mutta ehdottomasti tarvitsen apuanne tietyissä asioissa niin, että saadaan tästä kunnianhimoisempia, vahvempia ja niin edelleen. Joten todellakin odotan teidän tukeanne. Muutama elementti, jonka useat ottivat esiin liittyi tähän jätteiden Schengen-alueeseen. Olen puhunut tästä useiden ihmisten kanssa ja olen miettinyt sitä, että tätä täytyisi muuttaa jonkinnäköiseksi jätteiden sisämarkkinoisiksi. Mutta minä ajattelen, tai minä pidän tästä Schengen-ajatuksesta, koska ne jäsenet, valtiot, jotka jo ovat Schengenissä, voisivat osallistua. Ja sama koskee jätteitä. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa siitä, että on suuria eroja, valtavia eroja jäsenvaltioiden kesken nimenomaan jätepolitiikan kehityskuluissa. Jotkut eivät ole valmiita vielä olemaan mukana jätteiden Schengen-alueessa ja olen täysin samaa mieltä. En ole mikään vahva jätteiden viennin tukia, ei. Minusta jätteitä pitäisi käsitellä paikallisella tasolla mahdollisimman pitkälle. Mutta toisaalta, jos on tiettyjä hyvin arvokkaita resursseja tietyssä jätteissä, silloin pitäisi olla mahdollista hyödyntää ne jossain yhdessä tai kahdessa keskitetyssä laitoksessa Euroopassa. Tämä oli se syy, miksi minä keksin tämän Schengenin. Jätteestä yleisesti ottaen kehityskulut tällä hetkellä jäteteollisuudessa ovat vallankumoukselliset. Jos katsokaa, mikä valtava määrä rahaa ja riskipääomaakin käytetään jätebisneksessä. Ja tällä tavalla tästä likaisesta bisneksestä on tulossa rahaa tekevä suuri bisnes. Ja kuten herra Flores sanoi, meidän pitää päästä eroon sanasta jäte. Se ei ole jäte, vaan se on arvokas resurssi. Hinnoittelu on toinen asia. Pelkään pahoin, että me jatkossakin tulemme olemaan eri mieltä siitä, mikä on paras hinnoittelukäytäntö. Minä ajattelen, että minä en tässä lähde esittämään mitään raaka-aineveroa, koska Markkinathan hoitavat tätä jo. Katsokaa sitä tapaa, millä tavalla raaka-aineiden ja resurssien hinnat nousevat. Ei tällä hetkellä tarvita mitään maksua tai veroa, jotta voitaisiin kannustaa teollisuutta olemaan tarkempia resurssien kanssa. Ja sitten haluaisin myös stimuloida näitä uusiomateriaaleja, niiden käyttöä syystä, jotka jo tässä aikaisemmin esitin. Olen samaa mieltä siitä, että meidän tulee tehdä ero eri resurssien kesken. Bioottiset resurssit ovat liian halpoja vielä ja näiden käyttö varsinainen hinta ja se haitta, mitä ympäristölle ja monimuotoisuudelle tapahtuu, ei heijastu tähän hintaan. Joten tässä täytyisi sopeuttaa tätä hintaa myös se tapa, millä tavalla niitä mitataan BKTn kautta, on yksi keino mennä eteenpäin. Täällä jotkut mainitsivat, että Eurooppa ei ole saari ja että meidän täytyy huolehtia myös kilpailukyvystämme. Olen täysin samaa mieltä. Ja siksi minä ehdotankin, mitä minä ehdotan. Ja se on nimenomaan se syy, kun minä laadin tätä mietintöä, mietin, että miksi Envi on tämä vastuuvaliokunta eikä talousasioiden valiokunta. Tässä on niin pitkälti kysymys taloudesta. Jos katsotaan millä tavalla nämä hinnat ovat nousseet. Me saamme vuosiraportteja yrityksiltä. Jos katsotaan näiden raporttien punaista lankaa, niin se on resurssit, resurssit, luonnonvarojen hinnat. Se, mitä minä tässä yritän nyt saavuttaa, on saada aikaan jonkinnäköinen yleinen yhteisymmärrys siitä, että me olemme kaikki samassa veneessä. Ja meidän täytyy tehdä Euroopasta resurssitehokkain alue koko Euroopassa. Ja tekemällä se, niin silloin meistä tulee myös yksi kaikkein kilpailukykyisin alue. Joten en ole ainoastaan täysin tietoinen tästä kilpailukysymyksestä, se on ratkaiseva koko tässä keskustelussa. Mitä sitten tulee ruokavalioihin, olen keskustellut tästä ryhmässäni, olen liberaali ja meidän ryhmässämme ollaan sitä mieltä, että on jokaisen oma asia, syökö hän lihaa vai ei. Olen samaa mieltä. Toisaalta sen ei pitäisi olla asia, josta emme voisi keskustella poliitikkoina. Me tiedämme jo nyt, että tulevina vuosikymmeninä meidän on syötävä vähemmän lihaa. Sen tiedämme ihan varmasti, joten miksi ei aloittaa poliittista keskustelua tästä, eikä pakottaa ihmisiä muuttamaan ruokavaliotaan, vaan pyrkiä vain tekemään heidät tietoisemmaksi ruokavaliostaan myös terveydellisistä syistä. Puheenjohtaja, vielä ihan nopeasti. Puhun äh, kahden kesken niiden kanssa, jotka eivät enää ole paikalla. Nähtävästi katsoin suurimman osan nyt näistä asioista, jotka otettiin esiin. Herra Cochet otti esiin tämän eron uudistuvan ja ei-uudistuvan luonnonvaran kesken. Tämä on tärkeää. Ja sitten te käytitte esimerkkinä vettä. Vesi on uudistuva luonnonvara, mutta se on ongelma. Ja esimerk, esimerkki osoittaa, että ei ole mitään yksi koko sopii kaikille, kun puhutaan resurssitehokkuudesta. Yksi tavoite veden käytölle on turha vain Euroopassa ja vain yhdessä jäsenvaltiossa sen vuoksi, että erot alueiden kesken, jopa jäsenvaltioiden sisällä ovat valtavat. Joten uskon, että asia, meidän täytyy hoitaa tämä asia. Me tiedämme, että tietyissä, tietyissä jäsenvaltioissa on parempi käyttää vähemmän vettä. Monissa näissä jäsenvaltioissa on jo politiikka tästä, kuten esimerkiksi Espanjassa, kun sitten taas esimerkiksi Alankomaat, meillä on riittävästi vettä, mutta meillä on ongelma veden laadun suhteen. Joten välillä se on se veden määrä, joskus se on veden laatu. Täytyy huomioida molemmat. Puheenjohtaja, olen toivon mukaan kattanut paljon näistä asioista, jotka kollegat ottivat esiin. Odotan äh, teidän ehdotuksianne, joiden avulla teemme tästä mietinnöstä nykyistä vahvemman ja kiitän tästä tuesta. Kiitos. Kiitoksia näistä vastauksista kysymyksiin ja huomioista. Tämä on tärkeä mietintö. Ja vähän niin kuin meillä on tässä jo nämä viisi painopistealuetta, joten meidän täytyy nyt sitten saada aikaan hyvä ratkaisu äänestyksessä, jotta saamme tämän asian liikkeelle. Sitten määräajat. Tarkistusten jättämisen määräaika on nyt 8. maaliskuuta, eli aika on pidennetty. Ympäristövaliokunnassa 26. huhtikuuta äänestetään ja täysistunnossa sitten toukokuussa äänestetään. Schnellhalt, nyt täytyy sanoa, että tätä siis määräaikaa tarkistusjättämiselle on pidennetty. No niin, eli tämä kohta esityslistalta on käsitelty. Siirrymme seuraavaan kohtaan. Eli kohta 17, lentoliikenteen sisällyttäminen päästökauppajärjestelmään, tämänhetkinen tilanne. Täällä on nyt puheenvuoropyyntöjä. Tällä hetkellä täytäntöönpano tällaisten prosessien osalta. No me nyt emme ole yksin maailmassa. Ja saamme kuulla komissiolta uusia tietoja, eli miten tätä lainsäädäntöä on pantu täytäntöön. Muut osat maailmasta osittain haluavat noudattaa Euroopan toimia. Ja nyt sitten täytyy katsoa, miten komissio haluaa tässä asiassa edetä. Komissio saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia paljon tilaisuudesta kertoa teille ajantasaista tietoa ja viimeaikaisesta kehityksestä, joka liittyy lentoliikenteen ottamiseen päästökauppajärjestelmään Lentoliikenteen mukaanottamiseen liittyy edelleenkin merkittävää vastustusta kansainvälisesti katsottuna. Ilmailu on otettu esiin huippukokouksissa. Kolmannet maata tapasivat hiljattain Moskovassa keskustellakseen tästä samaisesta aiheesta. Puheenjohtaja, me kuitenkin edelleenkin uskomme, että paras tapa toimia on ryhtyä kahdenväliseen ja monenväliseen vuoropuheluun erinäisillä foorumeilla. Eurooppa on aina ollut ja on edelleenkin voimakkaasti kannattamassa kansainvälisiä toimia ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Silloin kun me päätimme ottaa ilmailun mukaan EU-ETS-järjestelmään, silloinkin me katsoimme, että noudatimme YK on siviili-ilmailujärjestön ICAon kantoja tässä suhteessa. ICAO vahvisti tämän politiikan, jota me noudatamme EU-ETS toimien suhteen jo vuonna 2004. Tämän jälkeen ICAO katsoi, että se ei aio luoda yhtä yhtenäistä maailmanlaajuista päästökauppajärjestelmää YK piiriin, vaan pikemminkin se keskittyi muihin toimintakeinoihin mukaan luettuna täytäntöönpanoon siten, että tämä otetaan käyttöön alueellisissa tai muissa kauppajärjestelmissä. Me katsoimme, että EUn toimet, eli ilmailun mukaan ottaminen on täysin sopivaa sen lähestymistavan kanssa, jonka ICAO on omaksunut jo vuonna 2004. Of the history. Historian sikseen, mikäli nyt tänä päivänä jokin maailman maa on valmis hyväksymään tai omaksumaan kunnianhimoisen maailmanlaisen lähestymistavan ikaon tavoin, niin Euroopan unioni on ensimmäisenä toivottamassa että maan tervetulleeksi ja onnittelemassa sitä maata – Toimien pitäisi saada tukea ikalta ja sen markkinatoimilta, joilla pyritään taistelemaan kansainvälisesti kasvupäästöjen vastaan. Euroopan unioni yhtyy kaikkiin toimiin, jotka myönteisellä tavalla vaikuttavat siihen, että ikä on puitteissa saataisiin ilmailualan mukaan päästökauppajärjestelmään. EUn ja Yhdysvaltain välinen huippukokous viime joulukuulta oli erittäin tärkeä kummankin alueen kannalta. Kumpikin pystyi uudelleen toteamaan sitoumuksensa toimimaan tämän YK-alaisen siviiliilmailujärjestön kautta, jotta tavoitteisiin päästäisiin. ICAN puheenjohtaja Gobe hiljattain laski liikkeelle aloitteen, jonka tarkoituksena on yhdessä muiden kanssa etsiä kunnollisia vaihtoehtoja markkinaperusteisille toimille. IKA osoi tässä voimakasta tukea Euroopan unionilta tässä pyrkimyksessä. EU toimii aktiivisesti piirrekseen tätä aloitetta eteenpäin. Nyt on luotu työryhmä tämän YK-elimen piiriin. Siinä tarkastellaan mahdollisia markkinaperusteisia toimia. ICAO aikoo tehdä ehdotuksensa tässä suhteessa tämän vuoden lopun mennessä. Nähdäkseni tämä on erittäin tärkeä asia tämän, tämänpäiväisenkin keskustelun kannalta. Mitä maailmanlaajuisiin markkinatoimenpiteisiin tulee? Tämän piiriin kuuluu kolme asiaa, jotka nähdäkseni ovat tärkeitä. Ensimmäinen näistä on seuraava. Se, mistä on sovittu markkinapohjaisten toimien osalta ikään piirissä, pitäisi hoitaa niin, että päästöjä voidaan vähentää enemmän kuin muilla toimilla, jotka nyt ovat käytössä mukaan luettuna ne 30 maata, jotka ovat mukana EUn päästökauppajärjestelmässä. Toiseksi järjestelmä, jonka ICAO omaksuu, että jäsenvaltiot pistävät täytäntöön, täytyy toteuttaa niin, että se ei syrji yhtäkään lentoliikenteen harjoittajaa. Syrjimättömyys on yksi tärkeimpiä periaatteita kansainvälisessä ilmailulainsäädännössä, ja sitä täytyy täysimittaisesti kunnioittaa. Niin ikään meidän täytyy varmistaa oikeudenmukainen kilpailutilanne lentoliikenteen harjoittelijat, jotka operoivat globaaleilla markkina-alueilla ja globaalisti maailmassa. Kolme seikka, kolme seikka vankka maailmanlainen järjestelmä täytyy toteuttaa siten, että mukana on tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka koskevat jäsenvaltioita Jotta todellisiin päästä vähennyksiin päästäisiin maailmanlaajuisen järjestelmän kautta, meidän täytyy sopia yhdessä tavoitteista ja voimakkaista toimista, joilla voidaan varmistaa se, että tavoitteesta pidetään kiinni. Tällä hetkellä monet jäsenvaltiota tai valtiota valmistelevat ehdotuksiaan ikalle. Nämä saattavat johtaa siihen, että valtiot itse samalla pohtivat sitä kortta, jonka ne voivat kantaa tähän kikoon. Valiokuntanne kannalta on tärkeää tietää tästä prosessista, joka nyt on meneillään tämän yk ilmen piirissä, eli kansainvälisen siviiliilmailujärjestön piirissä ikaassa. EUn päästökauppajärjestelmä on toiminut jo kahdeksan vuoden ajan. Lentoliikenteen harjoittajat liittyvät tähän varsinaisesti tammikuusta lähtien. Olemme oppineet jo nyt paljon kokemuksista, ja mielellämme kerromme näistä kokemuksista ikaan piirissäkin. EU-ETS-lainsäädäntö, joka hyväksyttiin tämän parlamentin ja neuvoston voimin vuonna 2008, on erittäin tärkeä, ratkaisevan tärkeä meille. Se perustuu poliittisiin päätöksiin, jotka tehtiin seurauksena ICAon kokouksen kokoukselle vuonna 2004. Ja kuten totesin, meidän lainsäädäntömme on täysin yhteen sopivaa on tuolloin omaksuman kannan kanssa. EU ETS päästökauppajärjestelmää koskeva lainsäädäntö pitää sisällään joustavuustoimia, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Haluaisin mainita tämänkin. Tää, tässä suhteessa on samalta kaksi tärkeää joustavuuteen liittyvää tekijää. Ensinnäkin EU-lainsäädäntö mahdollistaa sen, että pois voidaan sulkea sisään tulevat lennot, mikäli kyse on kolmansista maista, jotka muin toimin pyrkivät vähentämään ilmaliikenteen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä. Tämä otetaan syrjimättömällä tavalla niin, että Euroopan unille suuntautuvat lennot, olipa sitten kyse eurooppalaisista yhtiöistä tai Euroopan ulkopuolisista yhtiöistä, kaikki ovat samanarvoisessa asemassa. Toinen seikka, joka liittyy joustavuuteen, on se, että EU on täysin sitoutunut jatkossakin jatkamaan pyrkimyksiään saadakseen aikaan eristystä kansainvälisellä tasolla ja ikansa vähentääkseen ilmastovaikutusta, joka ilmailulla on, ja mahdollistaakseen sen, että ilmailuala voi kasvaa kestävällä tavalla. Mikäli kansainvälinen sopimus saadaan globaaleista toimista, joilla vähennetään ilmailualan kasvihuonekaasupäästöjä, EU tulee uudelleen tarkastelemaan lainsäädäntöään ja muuttamaan sitä, mikäli se on tarpeen tietystikin ja luonnollisestikin parlamentti tulee silloin olemaan mukana tuossa muutosprosessissa. Voin kertoa teille vielä ajantasaista tietoa kahdenvälisistä keskusteluista ja muista kansainvälisistä kokouksista, jotka liittyvät tähän aiheeseen. Komissio on toiminut hyvin aktiivisesti ja seurannut niiden valtioiden suunnalla käytyä keskustelua, jotka ovat ilmaisseet mielenkiintonsa vuoropuhelun osalta. Ilmailukysymyksistä keskusteltiin, kuten todennäköisesti tiedettekin, Intian ja Kiinan huippukokouksessa hiljattain, mutta niin ikään viime vuonna Yhdysvaltain ja Venäjän välisessä keskustelussa ilmaluotettiin esiin. Me uskomme, että oikea tapa toimia, mikäli halutaan päästä eroon näkemyseroista, on toimia rakentavassa vuoropuhelun hengessä kahdenvälisesti ja monenvälisesti erinäisillä foorumeilla. Komissio ja jäsenvaltiota ottavat erittäin vakavasti ne huolet, joita kansainväliset kumppanit ovat ilmaisseet, että me pyrimme kannustamaan aktiiviseen vuoropuheluun kolmansien maiden hallitusten kanssa, jotta voimme tarkastella, mitä edistystä pitäisi saada aikaan ikaan piirissä ja käytämme muitakin toimia hyväksemme, mukaan luettelemaan joustavuuteen liittyvät toimet, jotka on kirjattu meidän lainsäädäntömme mukaan. Lyhyesti vielä tästä Moskovan kokouksesta, joka järjestettiin 21. ja 2. päivä helmikuuta. Tuolloin mukana oli lukuisia maita Moskovassa keskustelemassa siitä, miten ilmailu saataisiin mukaan EU-päästökauppajärjestelmään. Minun täytyy kyllä sanoa, että ne julkilausumat, jotka saatiin kokouksen jälkeen, olivat myönteisiä. Hienoa, että nämä maat osoittivat mielenkiintoaan. Ne haluavat tehdä yhteistyötä ja saada aikaan edistystä ikaan piirissä. Tämä on erittäin tärkeä viesti, joka tuosta kokouksesta kantautui ilmoille. On hienoa myöskin, että kumppanimaat, jotka kokoontuivat Moskovassa, tunnustivat, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on prioriteetti. Me kehotammekin näitä maita nyt muuttamaan tämän halukkuuden ja mielenkiinnon ilmaisun positiivisiksi, myönteisiksi, rakentaviksi ajatuksiksi, jotka voitaisiin ottaa mukaan ikaan keskusteluissa niin, että saataisiin aikaan maailmanlaajuista toimintaa, jota EU hyvin voimakkaasti on peräänkuuluttamassa, kuten jo aiemmin sanoin. Nyt on jo korkea aika että kaikki maat sitoutuvat vakavasti otettavalla tavalla tällaisen globaalin maailmanlaajuisen sopimuksen aikaansaamiseen ja ryhtyvät konkreettisesti pohtimaan, mitä ja miten ja milloin pitää toimia. Niin kauan kuin maailmanlaista sopimusta ei olemassakaan, Euroopan unionin lainsäädäntö pätee kaikkiin lentoliikenteen harjoittajiin, jotka lentävät Euroopan unioniin tai unionin alueelta unionista poispäin. EU-ETS-järjestelmä on laki. Ei sitä voi noin vain kumota tai sen täytäntöpano täytäntöönpanon keskeyttää. Lainsäädäntö on saanut myöskin vahvistuksen Euroopan yhteisön tuomioistuimen päätöksellä viime joulukuulta, kuten jo sanoin, ja uskoakseni puhuin hyvin selkein sanakäänteen. tämä lainsäädäntö pitää sisällään kaksi tärkeää joustavuuteen liittyvää tekijää, jotka eivät millään tavalla sulje toisiaan pois. Me haluamme käyttää kaikkia näitä mahdollisuuksia lain salimissa puitteissa, jotta voimme viedä eteenpäin tätä maailmanlaajuista pyrkimystä. Lopuksi vielä puheenjohtaja. Meidän täytyy saada aikaan ennakoitava pitkän aikavälin maailmanlaajuinen puitekehys, jolla voidaan vähentää ilmaliikenteen aiheuttamia päästöjä. Me katsomme, että markkinapohjaiset toimet ovat väjäämätön tarpeellinen osa tuota kaiken kattavaa politiikkaa. EU ETS päästökauppajärjestelmä voi toimia katalysaattorina maailmanlaajuisille toimille pikan kuin pikemminkin kuin esteenä sille. EUlla on lainsäädäntönsä mukaan luettuna joustavuustekijätä, joita olemme valmiita pohtimaan yhdessä kansainvälisillä ja monenvälisillä foorumilla. Me jatkamme edelleenkin kahdenvälistä yhteistyötä kaikkien niiden maiden kanssa, jotka osoittavat halukkuutta tähän ika on kuitenkin se oikea paikka, jolla voidaan pyrkiä eteenpäin kohti globaaleja maailmanlaajuisia ratkaisuja. Me tuemme tätä ikaan prosessia, joka hiljaten sen puheenjohtajan toimesta laskettiin liikkeelle. Me pyrimme nopeuttamaan myöskin sitä työtä, jotta tehdään maailmanlaajuisten markkinapohjaisten toimien aikaansaamiseksi. Me toimimme jatkossakin aktiivisesti kaikkien niiden valtioiden kanssa, jotka ovat osoittaneet kiinnostustaan taistella globaalien maailmanlaajuisten ratkaisujen puolesta syrjimätön maailmanlaajuinen toiminta, johon me kaikki pyrimme, toivottavasti tuo mukanaan merkittäviä ympäristön kannalta hyödyllisiä toimenpiteitä. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Kiitoksia Tomas Akpestanski näistä selityksistä ja selkeistä sanoista liittyen lentoliikenteen sisällyttämiseen päästökauppajärjestelmään. Meillä on vielä yksi kohta esityslistalla, eli meidän täytyy nyt sopia tästä. Täällä on paljon puhujapyyntöjä, eli jokainen saa vain puolitoista minuuttia puheaikaa. Tiedän, että tämä on aika kunnianhimoinen tavoite, mutta kukaan ei vastusta, eli teemme näin. Ensimmäisen puheenvuoron saa esittelijä, sitten varjoesittelijät ja sitten muut. Eli ensimmäiseksi Peter Liise. Ja, jetzt funktioniert das Mikro. Vielen Dank. Kiitos äh, komissiolle. Haluaisin tukea komissiota vahvasti. Meidän täytyy toimeenpanna tämä lainsäädäntö. Ja jos me puhumme joustavuudesta ja siitä joustavuudesta, joka on lainsäädännössä, Silloin kun me saamme aikaan jotain sisällöllistä kolmansien maiden kanssa, niin silloin on poikkeuksia sisään tulevien lentojen kanssa, mutta ne eivät ole syrjiviä. Eli jos China saa lentoluvan Pariisiin, niin Air France saa sen myös. Haluaisin pyytää, että komissio vahvistaisi tässä sen, että meidän täytyy nyt poistaa tiettyjä myyttejä on, puhutaan valtavista rajan Ryanair on laskenut, että lento muuttuu 20, täytyy muuttua 25 senttua kalliimmaksi päästökaupan kautta. Ja sen lisäksi olisi kansallisia veroja eu ja sen ulkopuolelle, jotka ovat satakertaisia. Joten emme puhu tässä mistään valtavasta kuormituksista, vaan, vaan haluaisin, että komissio nyt antaisi lukuja sen vuoksi, että tämä keskustelu on niin suurta. Uskotaan, että Euroopan unionin ulkopuolella, että meidän äh, lainsäädäntömme ei ole niin vakavasti otettavaa kuin esimerkiksi USA, Intiassa tai Isossa Britanniassa. Se on yksi asia. Ja sitten vielä viimeinen ajatus. Tässä on kysymys siitä, että otammeko me ilmastonsuojelun vakavissamme vai emmekö. Puhuin amerikkalaisen eh, kongressin edustajan kanssa tästä kieltolainsäädännöstä, joka haluaa kieltää amerikkalaisia lentoyhtiöitä osallistumasta tähän. Ja he sanovat, että he ovat päättäneet jo tällaista päästökaupasta, mutta se ei mennyt senaatin lävitse. Voiko komissio vahvistaa tämän ja kertoa, että senaatissa tämä kielto, joka on käännetty Eurooppaa vastaan, että sitä ei ole päätetty? Um, then... Kiitoksia. Sitten Matias Roote saa puheenvuoron. Kiitoksia. Olen tässä asiassa varjoesittelijänä. Ja tämä lainsäädäntömenettely sai taakseen valtavan enemmistön parlamentissa ja neuvostossa tämä hyväksyttiin yksimielisesti. Ja tämä vaikuttaa huomattavasti ilmastonsuojeluun. Tämä on nyt ihan konkreettista, mikä on saatu käyntiin. Ja meitä mitataan sitten sen suhteen, eli miten lentoliikenne saadaan mukaan päästökauppaan. Eli pidämmekö kiinni kannoistamme vai sitten kun tulee tiukat paikat, niin annammeko periksi. Eli meidän pitää pitää kiinni kannoistamme. Lentoliikenne on kansainvälistä toimintaa, se on ihan selvää. Mutta IKEO on 20 vuoden ajan keskustellut, mitään ei ole saatu aikaan, joten Eurooppa lainsäätäjänä on aktivoitunut. Meillä on nyt tämä lainsäädäntömenettely saatu päätökseen, ja meidän täytyy nyt toimia kansainvälisesti niin, että myöskin Ikeon tasolla tapahtuu jotain. Ja uskon, että me olemme vaikuttaneet asiaan myönteisesti, ja myöskin valtuuskuntamatkoilla – kun parlamentti tapaa muita parlamentteja. Tämä asia täytyy ottaa esityslistalle ja selittää, miksi näin on toimittu. No paras ratkaisu olisi ollut vero, mutta siihen tarvitaan yksimielisyys ja se nyt on, sitä on turha edes unelmoida. No sitten toiseksi paras ratkaisu on päästökauppajärjestelmä. Se ei ole syrjivää, vaan se on juuri sitä varten tehty, että otamme ilmastonmuutoksen vakavasti ja siksi tätä lainsäädäntöä tarvitaan. Ja komissio saa täyden tukemme tämän lainsäädäntömenettelyn myötä. Mehän päätimme tästä suurella enemmistöllä ja tuemme tätä kantaa ja haluamme vahvistaa sitä. Kiitoksia. Seuraavaksi Kramer ja sen jälkeen Eichhout. Kiitos puheenjohtaja. Minä olin myös niitä joka kolme vuotta sitten yhdessä aikaisempien puhujien kanssa oli mukana neuvottelemassa tästä direktiivistä. Tänään minulla on hieman eri arvio siitä, mitä me silloin teimme. Monet meistä olivat ja parlamentissa ylipäätään sanoivat, että älkää aliarvioiko tätä kolmasien valtioiden ongelmaa. Ja tänä päivänä me tiedämme, että se lähtökohta, mikä meillä silloin oli, se on epäonnistunut. Eikä se nyt hyödytä mitään, jos me tänään sanomme, että no silloin suurella enemmistöllä päätimme tästä ja että nyt täytyy vaan sitten mennä eteenpäin ja hakata päätä seinään. Jos meillä tänä päivänä nyt on kerta täysin uusi tilanne kansainvälisillä kentillä, minä uskon, että nyt on todellakin aika myöntää, että meillä on kolmansia valtioita, jotka eivät ainoastaan halua osallistua, vaan he myös inhoavat tätä ja tekevät kaikkensa sitä vastaan. Ja ICAON päätöslauselma viime syksyltä, sen olisi pitänyt erityisesti komissiolle antaa sellainen merkki, että tässä on nyt ongelmia, vaaroja ja meidän täytyy reagoida, eikä vain jatkaa härkäpäisesti. Ja sanoa, että meillä on lainsäädäntö, että ei se, päät, ei se vie meitä eteenpäin, mikäli muu maailma näkee asian ihan täysin eri tavalla kuin me. Ja me vain sanomme, että, että jatketaan vaan, eikä reagoida siihen ollenkaan tämä äh, Hillary Clintonin kirje komissiolle oli hyvin selkeä varoitus. Se ei ollut enää mikään diplomaattinen nootti, vaan se oli oikeastaan äh, diplomaattisen konfliktin äh, alku. Ja jos minä katson tässä tätä toimenpidepakettia, niin täytyy sanoa, että kyllä tässä nyt on aikamoinen uhka tulollaan. Tässä on tulolla poliittinen konflikti. Ja meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että tämä poliittinen vahinko, joka on jo kauan sitten syntynyt, että sitä ei muutu taloudellista vahinkoa. Ja se ei mene ainoastaan tämän järjestön tässä ei ole kysymys järjestelmän kustannuksia, vaan tässä on kysymys tavallaan sitä, että puututaan toisten maiden lentokäyttäytymiseen ja sitä he eivät hyväksy. Meidän täytyy nyt huolehtia sitä, että, että tämä laki äh, lopetetaan ja että ICAOn kanssa saadaan uudet toimenpiteet. Seuraavaksi Eichhout ja sitten Foster. Thank you, Mr. Chairman. I'm really surprised by my colleague. Kiitos puheenjohtaja. Kramerin sanat kyllä hämmästyttivät minua. Kun me puhumme matkustajatiedoista, että toimitetaan Yhdysvallalle, silloin hän ei sano yhtään mitään EUn ja Yhdysvaltain välisistä suhteista. Hän on valmis toimittamaan kaikki matkustajatiedot noin vaan, mutta nyt kun teemme jotakin ympäristön ja ilmaston hyväksi, niin yhtäkkiä äh, tässä onkin saastuttaja maksaa periaate, ja tämä on liberaalien periaate, muistaakseni. Ja sitten kuuluu tällaisia eriskomaisia argumentteja. Mistä me puhumme? Mitä tapahtui Moskovassa? Moskovassa annettiin julkilausuma, hyvin selkeä sellainen, kokonainen kori julkilausuma, koska he eivät ole kaikki samaa mieltä. Kanada ei olisi tukenut tätä. Delhissä, Kanadassa, Kanadot mukana, tai oli vielä mukana, mutta ei enää Moskovassa. Mitä he sitten tekevät? He pyrkivät pitämään kaikki yhdessä. He tässä hieman koettelevat eurooppalaisia politiikan tekijöitä ja kokeilevat, että hermostummeko me. Kyllä jotkut meistä hermostuvat. Tunnen, että rouva Foster, joka puhuu kohta, Hänkin hermostuuden kuulut, mitä hän on sanonut liikennevaliokunnassa. Ehkä näin on. Minä olen tyytyväinen siitä, että kansanpuolue ei hermostu, eivätkä myöskään demarit. Vihreät eivät varsinkaan hermostu. Mietin vain, missä nyt Alde menee, niin mitä ihmettä Alde tekee. Kuulin, mitä Kramer sanoi, ja toivon todella, että hän ei puhunut Alden ryhmän nimissä, koska mikäli hän puhui, silloin Alden periaate saastuttaja maksaa on pelkkää retoriikkaa, tyhjää sanahelinää. Toivottavasti muut Alde-kollegat voivat sanoa, että olen oi, en ollut oikeassa. Oh, Foster. Seuraavaksi Foster ja sitten McKeven. Well, thank you very much. Kiitoksia, puheenjohtaja. Täällä ilmeisesti vähän protestoidaan liikaa. Meillä on erilaisia kantoja, sitähän on kyse parlamentissa. Itse olin Kramerin kanssa samaa mieltä ja me kävimme hyvin laajaa keskustelua tästä. Minä kyseenalaistan nyt sen, kuinka paljon aikaa on varattu tähän tärkeään keskusteluun, koska tässä on valtavat seuraamukset kyseessä. Ei periaate siitä, pitäisikö olla päästökauppajärjestelmä vai ei. Ja on hyvä, että komissio nyt sanoo, että nyt keskustellaan ikään kanssa, että on sääli, että tämä ei tapahtunut pari vuotta sitten, kun nämä vaarat olivat selviä. Kolmansia maita ei voi verottaa. Silloin puhuttiin ulkoalueesta. Se otettiin esille ja kukaan ei kuunnellut ja nyt ollaan sitten tässä erittäin hankalassa tilanteessa. Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa meillä on ongelmia eurooppalaisilta toimittajilta ja toimitusketjulta. Meillä on jo kahdeksan miljardin edestä tilauksia, jotka ovat nyt uhattuina. Jos nyt päätetään, ettei, kun päätettiin, vuosia sitten ei kuunneltu eikä keskusteltu kolmansien maiden kanssa parhaasta tavasta edetä. Ja nyt olemme sitten tilanteessa, että kun ihmiset puhuvat kauppasodista, me olemme yksi kaikkein hankalimmassa tilanteessa, jota olen nähnyt täällä parlamentissa. Tässä valiokunnassa tai täällä parlamentissa olisi amerikkalaisten, intialaisten, kiinalaisten, kaikki olisi saatu samalle puolelle, mutta näin ei käynyt aikaisemmin koskaan maailman historiassa. Eli tämä on hyvin vakava kysymys. En nyt vain sano, että no en nyt ole tästä samaa mieltä, vaan tämän olisi pitänyt olla kansainvälinen sopimus alun pitäen, tai ainakin pitäisi, olisi pitänyt olla kanta, jossa olisi pyritty kansainväliseen sopimukseen. Mutta nyt tämä on kilpailukysymys, koska nythän sanotaan, että ensimmäinen tammikuuta lähtien meidän kaikkien pitäisi noudattaa kaikkia eurooppalaisia, kaikkien eurooppalaisten yritysten pitäisi noudattaa näitä sääntöjä, mutta mehän tiedämme, että kolmannet maat eivät näin, näitä tule noudattamaan. Eli me olemme kilpailullisesti haittallisessa asemassa. Eli tämä on kaikkein pahimpia sotkuja, mitä olen ikinä nähnyt. Ja tämä täytyy ratkaista, mutta uskon kuitenkin, että tätä täytyy lykätä, jotta saamme tämän asian ratkaisuun. Kiitoksia, Tim Mäkevän. Niin, meidän ryhmämme on täysin komission takana tässä asiassa. Me olemme laatineet lainsäädäntöä. Ja Jackie, me kävimme valtavasti keskustelua eri maiden kanssa ennen kuin me lähdimme lainsäädäntöä tekemään. Ja se, että IKA nyt sanoo vihdoin viime, että se aikoo tehdä jotain, on voitto Euroopan unionille. Jos me emme olisi liikkuneet, niin he eivät olisi tehneet mitään. Ja, ja, ja nyt jos he sitten tuovat näitä toimenpiteitä nähtäviksi, niin sitten me voimme miettiä, mitä me teemme. Ja meillä on lainsäädäntö, ei ole mitään ehdotuksia keneltäkään, eikä neuvostoltakaan, koska ministerit eh, myös eh, tukivat tätä, ja myös eh, Iso-Britannian ministeri oli tämän lainsäädännön takana. Neuvosto tukee tätä, parlamentti tukee, ei ole mitään ehdotusta, että meidän pitäisi tarkistaa tätä lainsäädäntöä, joten sitä täytyy vain, se täytyy vain toimeenpanna. Kiitoksia. Chris Davis ja sitten Jolainen. Chairman, if... Kiitos puheenjohtaja. Mikäli jäsenvaltiot haluavat verottaa ilmailua, niin verottakoot, kuten Liise totesi. Vero olisi paljon suurempi kuin ne maksut, joita kerätään ETS-järjestelmän kautta oikeus on todennut, että meillä on oikeus tätä tuomioistuin todennut, että meillä on oikeus äh, noudattaa tätä järjestelmää ja kaikki tietävät, missä mennään. Nyt olemme sellaisessa tilanteessa, että ihmiset kaikkia maailmaan sanovat, että me ei pidä tästä. Venturikiten harjoittajatkin sanovat, että äh. ja sitten äh, kysyttiin, mikä on Alden linja. Minun täytyy suoraan sanoa, sanoa, että en minä tiedä, mikä minun ryhmäni linja on, mutta minä uskallan ehkä arvata, sen perusteella, mitä olen usein otteeseen kuullut, kuullut Verhofstadtin suulla. Mikäli EU kollektiivisesti tekee päätöksen, muu maailma sanoo, me emme tykkää tästä, emmekä ole valmiita hyväksymään sitä, niin silloin G todennäköisesti on EUn puolella sanoa, että meillä on oikeus sanoa, että tämä pätee meidän alueellamme lentokoneisiin, jotka toimivat meidän lentokentillämme. Näin se toimii, näin yksinkertaista se on. Me uskomme järjestelmään, olemme lähettää vahvan viestin komissiolle ja todeta, että me tuki, tuemme komission pyrkimyksiä kansainvälisen sopimuksen aikaansaamiseksi ja haluamme, että ICAO menee sellaiseen suuntaan, josta me pidämme, mutta emmekä me aio, aio antaa periksi. Kiitoksia Jolainen ja sitten Gerbrandi. Ja, obs- niin tämä Moskovan hämäräkokous oli kyllä hyökkäys ilmastopolitiikan uskottavuutta vastaan ja se täytyy kyllä torjua. Tämä oli se todellakin EUn heikkous ja kansainvälisen ilmastopolitiikan heikkous, jos nyt annetaan periksi. Tämä on nyt lobbarien testi. He ovat järjestäytyneet hyvin ja he tarkistelevat nyt heikkoja, vahvoja puolia ilmastolainsäädännössä. Mielestäni se, mitä Kramer sanoi, oli aika merkillistä. Eli tässä nyt puututaan muiden maiden ilmatilan koskemattomuuteen. En minä tätä näin näe. Meillähän on maamaksuja, lentomaksuja, kaiken näis, kaikenlaisia maksuja lentoliikenteessä. Ja sitten ITS puuttuisi muiden maiden ilmatilan koskemattomuuteen. No, tätähän uhattiin Moskovassa, eli että ei enää voi Siberian yli lentää Aasiaan, Siinähän puututaan ilmatilakysymyksiin. Ja meidän ei pidä suhtautua näihin uhkauksiin liian vakavasti, mutta e- emmekä saa antaa periksi. Mielestäni EU ei ole epäonnistunut, vaan me olemme tiellä menestykseen. Tavoitteena ei ole mikään kauppasota tietenkään, vaan haluamme suojella ilmastoa. Ja jos IKO nyt toimii ja kaikki saadaan nyt kokoon ja pystymme luomaan uuden järjestelmän, niin se on hyvä. Meidän on pysyttävä kovina, ei pidä antaa periksi. Ja meidän täytyy pitää pää kylmänä. Muut tulevat kyllä perässä ja ovat sitten mukana tässä kansainvälisessä järjestelmässä. Vai. Kiitoksia vielä kaksi nimeä listalla, Gebrandi ja sitten Satu Hassi. Thank you, Chairman. What is the... Kiitos puheenjohtaja. Mikä on ilmastopolitiikan suurin ongelma? No se on se, että meillä ei ole yhtä yhtäläistä lähtökohtaa. Me puhumme aina yhtäläistä lähtökohdista, mutta nyt meillä kerrankin on se, johtuen nimenomaan ilmailun ö, rajat ylittävästä luonteesta. Sen vuoksi me olemme nyt oikealla tiellä ja minä pitäisin parempana kansainvälistä ikaon ratkaisua. Mutta ainoa tapa saavuttaa se 20 vuoden ei niin onnistuneiden pyrkimysten kautta on käyttää päästökauppajärjestelmää tässä painostuksena. En ole Bas Eichhautin kanssa samaa mieltä Moskova-ryhmän heikkouksista. Jopa valko on mukana tässä koalitiossa ja se on kuitenkin yksi kaikkein eristäytyneimmistä maista. He potkasivat Euroopan lähettilään ulos sieltä tänä vuonna, eikä sellaisessa porukassa ehkä halutaan olla mukana. Mutta Euroopan hyvä strategia olisi siis se, että pitämällä kiinni säästökauppajärjestelmästä me näemme liikkumista ikaossa niin, että päästäisiin kansainväliseen sopimukseen. Joten viimeinen asia, mitä meidän nyt pitäisi tehdä, on lähteä vetämään takaisin meidän asemaamme tai kantaamme. Meidän täytyy mennä eteenpäin ja olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä johtaa ikaon ratkaisuun, jonka kaikki tulevat hyväksymään ja silloin ilmasto on suurin voittaja. Kiitoksia sitten Satu Hassi. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Kreissa. Kiitos Kervin Jan. Minä tuen täysin komissiota Kaikille pitäisi olla itsestään selvää, että laki on laki. Laki otin loppuun heinäkuussa 2008. Komission ehdotus oli peräisin vuodelta 2006, joten ei tämä nyt yllätyksenä kenellekään tullut. 1997 Kiotossa ICAO otti kontollen tehtävän jotakin tehdä kansainvälisesti, mutta tämän jälkeen se ei kuitenkaan tehnyt mitään. He tulkitsivat tilanteen sellaisena, että sillä oli vapaat kädet ilmastopolitiikan suhteen. Se oli ikään kuin vapaa matkustaja. Nyt ovat alkaneet ymmärtää, että näin ei voi olla loputtomiin. Laki on laki, ja meillä on oikeus säännellä tätä asiaa meidän omalla alueellamme, ja se on sillä sipuli. Kiitoksia nyt. Kaikki puheenvuorot on käytetty, ja sitten komissio saa puheenvuoron eli ilmasto, pääosaston pääjohtaja. Viisi minuuttia, koska meillä on vielä yksi tärkeä kohta esityslistalla. Eli ihan lyhyesti, jos sopii. Well, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän nyt puhua tiiviisti ja puuttua näihin tärkeimpiin kysymyksiin. Ensinnäkin haluaisin kovasti kiittää tämän valiokunnan arvoisia jäseniä laajasta tuesta lainsäädännölle, joka todellakin on ilmastonmuutoslainsäädäntöä. Kyse on EUn uskottavuudesta, niin kuin monet jäsenet tässä keskustelussa jo mainitsivatkin. Ilmastonmuutos on yksi tärkeimpiä politiikan aloja, joilla EU toimii kunnianhimoisesti ja meillä on laki, jota Euroopan parlamentti ja neuvosto tukivat. Ja kyse on laista, jolla pystytään käynnistämään kansainvälistä keskustelua ICAON puitteissa. Mutta nyt pari kysymystä, jotka tulivat esille ja jotka liittyvät Moskovan kokoukseen. Monet teistä mainitsivat sen, että tämä kokous toi yhteen jäsenvaltioita, ikan jäsenvaltioita, mutta valtiot sopivat yhteistyöstä ikan puitteissa ja myöskin he miettivät erilaisia toimia, joita voidaan harkita. Mutta jos katsomme tätä alkuperäistä julkilausumaa kokouksesta, niin kokouksen tulos minun mielestäni ei ollut kovin yhtenäinen kanta näiden toimien suhteen. Kuitenkin Euroopan komission kannalta tärkeää on, että nämä maat nyt sanovat, että tehkäämme yhteistyötä ikaossa. Laissa on myöskin joustavuutta, joka liittyy EUn alueelle tuleviin lentoihin. Eli emme sano kenellekään maailmassa, että me halua pohtia toimia heidän puolellaan, vaan olemme valmiita tarkastelemaan sitä, mitä muut maat tekevät, ja voimme käyttää myöskin tätä joustavuutta lainsäädännössä – jotta voidaan ottaa huomioon myöskin muiden maiden tekemät toimet, joilla vähennetään lentoliikenteen päästöjä. No, mielestäni tällä lailla on ollut hyvä vaikutus maailmanlaajuisissa prosesseissa. Tiedän, että jotkut teistä eivät ole tästä kanssani täysin samaa mieltä, mutta komissio on hyvin aktiivisesti mukana näissä ICAOn prosesseissa – ja tätä keskustelua pitää jatkaa. Me olemme odottaneet tällaista globaalia toimintaa 15 vuotta ennen kuin Eurooppa ryhtyi toimimaan, niin kuin YK elimissä oli ehdotettu. Mutta siitä huolimatta meillä on paljon toiveita ja Eurooppa uskoo siihen, että oikea tapa puuttua ilmastonmuutokseen on globaali lähestymistapa. Lopuksi vielä puheenjohtaja. Vastaisin kysymykseen, kuinka paljon nämä toimet maksavat. Me emme nyt katso, että tässä keskustelussa keskittäisiin taloudellisiin kustannuksiin. Jos katsotaan kustannuksia, joita nyt lentoyhtiöillä on, ne eivät huomattavasti kasvaisi, siis lippujen hinnat. Jos katsotte näitä laskelmia, joita tutkijat ovat tehneet, niin sieltä käy ilmi, että kaukolennon hinta saattaa kallistua alle kahdella eurolla. Eli kyse ei ole kustannuksista, vaan politiikasta, Euroopan unionin uskottavuudesta – mutta EU on aina ollut uskottava erilaisilla foorumeilla ja siksi me nyt ponnistelemme tällä saralla ja olemme iloisia siitä, että meillä on teidän tukenne ja uskomme, että meidän täytyy tässä asiassa tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa. Kiitos. Vielen Dank, Frau. Kiitoksia Tovaska Plenski näistä selityksistä ja tästä sitoutuneesta lähestymistavasta tähän lainsäädäntöön. Voin sanoa, että valtaosa tämän valiokunnan jäsenistä tekee kaiken sen hyväksi, että tämä Euroopan ilmastopolitiikan lakmustesti läpäistään. Ja kiitoksia tästä keskustelusta. Me jatkamme tätä työtä sitten vielä. Sitten seuraava kohta esityslistalla, kohta 19. Kliiniset tutkimukset alhaisen tulotason maissa. Ja Belize on pyytänyt tätä. Me olemme juuri aikataulun rajoissa, eli hän saa heti puheenvuoron. alkaa. hyvä. Ich bin in den letzten Monaten sehr intensiv kontaktiert worden von Experten zu diesem Thema. Niin, me olemme pyytäneet asiantuntijoita. Me olemme käyneet Strasbourgissa hyvin mielenkiintoisen keskustelun esimerkiksi intialaisen professorin kanssa, joka osoitti, että Intiassa, mutta myös muissa maissa, joissa on alhainen tulotaso, millä tavalla kliinisiä tutkimuksia siellä tehdään. Ja ikävä kyllä on todettava, että Ikävä kyllä meidän täytyy todeta, että lääkkeitä, jotka tulevat Euroopassa markkinoille, ne osittain tutkitaan kolmansissa maissa, vaikkakin lainsäädännössä sanotaan, että ne standardit, joita me olemme itsellemme itse asettaneet, ne on pidettävä. Jotkut eh, toimittajat, eh, joista osa on nytkin tässä keskustelussa mukana, ovat eh, nähneet, että ihmisiä kuolee ja että turvallisuusstandardeja ylläpidetään ja tällä voi olla sitten seuraamuksia myös Euroopan kansalaisille, jos ei ole pidetä kiinni standardeista, niin silloin lääkeaineiden turvallisuus vaarantuu. Viittaan tähän epäviralliseen keskusteluun Strasbourgissa, että EMA ja komissio ovat tietoisia tästä asiasta ja työskentelevät sen parissa, mutta uskoisin, että me tarvitsemme paljon poliittista tukea tälle asialle. Emme me tarvitse ei meidän tarvitse lähteä lainsäädäntöä muuttamaan, koska meidän lainsäädännössämme lääkkeiden hyväksymistä sanotaan, että samat standardit, jotka koskevat kliinisiä tutkimuksia Euroopassa, niistä on pidettävä kiinni eh, silloin, kun hyväksytään Euroopan markkinoille eh, lääkeaineita. Joten siis lainsäädäntö on olemassa, se on vain toimeenpantava. Ja pyytäisin Euroopan lääkeainevirastoa kertomaan, mitä he ovat tehneet, mitä he aikovat tehdä ja minkälaista tukea he tarvitsevat Euroopan parlamentilta. Niin, että en halua, että he kuulevat, että öh, tämä riittää jo. Minä olen sitä mieltä, että enemmän on tehtävä. Kiitoksia. Tällainen VDRn tiimi ja ne, jotka eivät halua olla mukana keskustelussa, voivat lähteä salista pois. Sitten komissio saa ensimmäiseksi puheenvuoron. Viisi minuuttia pyytäisin, jotta kaikki ehtivät käyttämään puheenvuoron. Ja sitten voidaan vielä esittää kysymyksiä keskustelun lopuksi. Ich hoffe, die technischen Schwierigkeiten sind Onko siellä ongelmia? Ei ehkä enää. Eli komissiota edustaa... Niin. No niin, nyt voidaan aloittaa. Eli Soro, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Uh, well, uh, first of all, uh, thank you very much. Kiitoksia, Liise, tästä kutsusta ja siitä, että otitte tämän kohdan esityslistalle. Olin nyt ensimmäistä kertaa täällä valiokunnassa, joten koitakaa kestää. Eli mikä on kliininen koe? Silloin sovelletaan lääkkeitä ihmiseen protokollan pohjalta. Ja tällainen lääke on ehkä jo saanut luvan tai ei. Kliiniset kokeet eivät siis sinänsä ole mitään riskialttiita kokeita. Kun ne tehdään oikein, niistä koituu hyötyä yhteiskunnalle ja ehkä myöskin potilaalle, joka on mukana näissä kliinisissä testeissä. Usein kyse on jostain erityisestä lääke, lääkkeestä, jota testataan. Ja sitten mikä on EUn tilanne? No, meillä on vähän huolestuttava kuva, eli kliiniset testit ovat vähentyneet viime vuonna noin 15 prosenttia kliinisistä testeistä on vähentynyt ja vuonna 2011 tämä supistuminen on vielä rajumpaa. 2001 tämähän on hyvin paljon arvostelua saanut lainsäädännön osa EU:ssa. Ja tämähän on yksi syistä näiden testien vähenemiseen. Tämä ei ole ainoa syy testien määrän laskuun, mutta yksi niistä kuitenkin. Me yritämme muuttaa sitä ja teemme tästä sitten tämän vuoden aikana vielä ehdotuksen. Tämä nyt ei ole keskeinen aihe, joten hyppään nyt yli nämä yksityiskohdat sen suhteen, mitä aiomme tehdä, ja keskitymme nyt näihin aiheisiin, joista tänään keskustellaan. No, testit ovat siis vähentyneet Euroopan houkuttelevuudessa kliinisten testien osalta, ja meidän täytyy olla edelleen houkuttelevia – Tästä on tullut maailmanlaajuista bisnestä, markkinat ovat maailmanlaajuiset, ja EU on aika pieni osa tätä isoa karttaa. Tästä kuviosta näkyy potilaiden määrä eri tutkimuksissa 2005-2009 keskitetyssä menettelyssä kolmansissa maissa. Eli kolmas näistä klinisistä testeistä tapahtuu Euroopassa, kolmannes Yhdysvalloissa ja kolmas sitten muualla maailmassa. Kuitenkin useimmiten Afrikan ulkopuolella. Kyse ei ole mistään villistä lännestä, ainakaan sääntelyn kannalta. Meillä on globaaleja sääntöjä ja periaatteita. Ja kliinisen tutkimuksen globalisaatio ei ole kielteistä. Meillä on kansainvälisiä suuntaviivoja, jotka liittyvät turvallisuus- ja eettisiin kysymyksiin, erityisesti Helsingin julkilausuma. Ja meillä on myöskin YKssa ja Euroopan neuvostossa käsitelty näitä asioita. Meillä on kaksi EUn lakia, jotka liittyvät kliinisiin testeihin, eli kliinisten testien direktiivi, eli miten näitä testejä pitää tehdä, ja sitten lääkesäännöstö, joka koskee sitä, millaisia testejä pitää tehdä, jotta lääkkeitä voidaan markkinoida. Sitten kolmasissa maissa on kliinisiä testejä ja ne voisi olla osana tätä prosessia ja komissio suhtautuu tähän vakavasti. Mutta täytyy kuitenkin muistaa, että lainsäädäntö asettaa rajoja ja myöskin toimintavaltuudet. Ja kun ajatellaan kolmasin maiden kliinisiä testejä, yhteisön lääkesäännöstössä todetaan, että EUn ulkopuolella ulkopuolelta tuleva kliiniset tiedot täytyy tarkistaa EUssa ja niiden täytyy myöskin noudattaa EUn standardeja. Eli tällainen yhtäläisyyssääntö on olemassa ja kuten Liisa sanoi, me emme katso, että tästä tulisi toimivampi muuttamalla lainsäädäntöä. Kyse on pikemminkin siitä, että lainsäädäntöä sovelletaan me emme halua, että tästä direktiivistä tulisi tiukempi tässä suhteessa, jotta, koska silloinhan yhä enemmän testejä menisi EUn ulkopuolelle. Me haluamme paremmin yhtenäistää lainsäädäntöä globaalisti, parantaa yhteistyötä maailmanlaajuisesti, ja tämähän liittyy hyvin paljon resursseihin eikä uuden, uuteen lainsäädäntöön. Sitten avoimuus ja tarkistukset, ja sitten lyhyesti tämä yhteenveto 20 minuuttia sekuntia jäljellä – Eli globalisaatio kliinisessä tutkimuksessa ei välttämättä ole kielteistä. Kyse ei ole sääntöjen muuttamisesta, vaan sääntöjen täytäntöönpanosta. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia tästä alustuksesta ja sitten seuraavaksi Eman edustaja Ferguson Sweeney. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Eli viisi minuuttia, jotta kollegoilla on vielä aikaa esittää kysymyksiä. So, thank you very much. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Kiitoksia tohtori Liiselle siitä, että hän toi tämän asian esilistalle ja mahdollisesti sen, että voin olla täällä tänään puhumassa. Emma, lääkennevirasto on tarkastellut potilaita, jotka ovat osallistuneet markkinalupahakemusten yhteydessä esitettyihin kliinisiin tutkimuksiin koehenkilöinä. Ja tilanne on hyvin samantyyppinen kuin edellisekin esityksessä. Tässä voidaan havaita, kuinka Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja muualla, miten suuri osuus siellä näitä potilaita on ollut. Kolme neljäsosaa miljoonaa potilasta, 57 000 koen, kokeentekopaikkaa, joissakin tehdään parisen kliinistä tutkimusta, mutta joka tapauksessa 90 maassa tehdään näitä tutkimuksia. Yhteensä kyse on yleistä sadasta jotka on esitetty EMAlle. 215 tarkastusta paikan päällä on lääkennevirasto tehnyt jäsenvaltion omat tarkastajansa. Meillä ei ole oikeudellista toimintamahdollisuutta jäsenvaltiossa, vaan jäsenvaltioiden tarkastajat tekevät suuremman osan tarkistuksista Euroopassa, koska globaalilta kokonaisvaltaiselta kannalta on nyt tärkeää, että pidämme myöskin Euroopan sisällä asiat kunnossa. Tässä on kaavio, josta voi havaita, kuinka monta kliinistä tutkimusta on tehty markkinlupa hakemusten yhteydessä. Eri maissa tehdyt tutkimukset havaitaan tässä. Joillakin alueilla tehdään tutkimuksia enemmän kuin muualla. Tämä vastaa hyvin pitkälti herra Soron kaaviota. Yhdysvaltain, Kanadan, Venäjän, Brasilian jälkeen tulee Etelä-Afrikka, Argentiina ja muut maat, joissa tutkimukset tehdään. Nämä siis ovat siis tutkimuksia, jotka on jo tehty. Tänä vuonna Kiinassa ja Intiassa on paljon suurempi määrä tutkimuksia meneillään kuin tästä kaaviosta voisi kuvitella. Tässä nähdään, kuinka paljon tarkastuksia on tehty enemmän viime aikoina vuonna 2000, 2010 aikaväliä tässä on tarkasteltu. Ja tässä myöskin havaitaan, kuinka paljon tarkastuksia on tehty Euroopassa ja Yhdysvalloissa vuodesta 2007 eteenpäin. Tarkastuspolitiikkaa uudistettiin eri puolilla maailmaa, joten tämä näin taustatiedoksi vain niiden maiden osalta, joissa tarkastuksia on tehty tai tehdään ja miten tarkastuja jakautuvat eri mantereille. Miten sitten operatiivisempaan puoleen tulee ja käsitteeseen Euroopassa lainsäädännössä ja kliinisten kokeiden normeihin? Me olemme laatineet tällaisen reflection paper-tyyppisen asiakirjan, pohdinta-asiakirjan. Siinä on käytetty hyväksi laajalti kansainvälisiä konsultointia kuulemisia. Olemme kuulleet eettisiä komiteoita, terveysalan ammattilaisia, potilaita ja muita osapuolia. Tässä on tarkastettu neljä seikkaa. Ensinnäkin kansainvälistä yhteistyötä ja käytännön sovelluksia, jotka liittyvät eettisiin normeihin ja miten käytännössä eettisiä normeja sovelletaan, mitä toimenpiteitä tehdään ennen kokeen aloittamista, ohjeistus, neuvonanto, informaatio, ja mitä kritiikkiä on esitetty, tämä on reagoitu, ja myöskin jäsenvaltioiden komiteata, potilas- ja kuluttajajärjestöt ja terveysalan ammattilaiset ovat osallistuneet mukaan luettuna EMAan johtotaso tähän yhteistyöhön. Uusia lain mukana toimia velvoitteita ei olla antamassa markkinapamenettelyiden vaiheessa. Pikemminkin, pikemminkin pyritään pistämään täytäntö olemassa olevaa lainsäädäntöä ja parantamaan kapasiteettia toimintamahdollisuuksia lähinnä kehitysmaissa. Lisäksi tarkastelemme, tai pyrimme määrittelemään, tunnistamaan mahdollisesti huolestuttavat kokeet ja sitten myöskin tarkastelemme hyviä kliinisiä toimintatapoja ja niiden täytäntöpanoja ja tässä tehdään tarkastuksia. Lisäksi olemme lisää avoimuutta mukaan luettuna välitystä julkisten arviointikertomusten, EPAR-kertomusten kautta. Lisäksi ihmisten käyttöön tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea on mukaan seuraamassa kehitystä. Olemme saaneet myöskin kansainväliseen työryhmiin. Ei nyt kerro kaikesta tästä. Me pyrimme pistämään tai parantamaan kansainvälistä yhteistyötä. Toimimme eri kahdenvälisten keskusteluiden kautta, mutta myöskin komissio tekee yhteistyötä Kiinan, Intian, Venäjän kanssa, mukaan luottuna, mukaan luottuna WHOssa. Me pyrimme luomaan maailmanlaajuista verkostoa. Me olemme kouluttaneet eettisiä näkökohtia tarkastelevia asiantuntijoita ja eettisiä komiteoita ja muitakin aloitteita on tehty työnten parantamiseksi lisäksi. Laadimme näitä julkisia arviointikertomuksia, joiden kautta saa enemmän tietoa ja enemmän on, kehitetty, enemmän on keskitetty huomiota huolestumista aiheuttaviin koko, kokeisiin ja myöskin tämän komitean kautta, ihmislääkkeitä käsittelevän komitean kautta olemme toimineet ja tarkastelleet, että teemme yhteistyötä kaikkien mahdollisten maiden kanssa potilaiden turvallisuuden ja parempien ja turvallisempien lääkkeiden kehittämisen vuoksi. Kiitoksia tästä alustuksesta Euroopan lääkevirastosta. Rosbach on pyytänyt puheenvuoroa ja Linda McAvan ja Liise vielä lopuksi. Anna Rospa, Thank you for coming today and... Kiitos siitä, että tulitte tänne puhumaan tästä tärkeästä asiasta. Minulla on muutama kysymys. Mihin konkreettisiin askelin olette ryhtyneet, jotta eh, voisitte varmistaa sen, että eettisiä suuntaviivoja ei rikota tällaisissa tapauksissa tulevaisuudessa? Ja haluaisimme tietää, mikä tilanne on tähän mennessä. Uutta lainsäädäntöhän ei tarvita teidän itsenne mukaan. Ja te käytätte olemassa olevaa puitteistoa. Miksi sitten on ollut ongelmia? Kuka on epäonnistunut? Sen lisäksi haluaisimme tietää, onko emalla jonkun tarkkaan näköistä tietoa siitä, mitkä yritykset ja henkilöt ovat näiden kokeilujen takana. Onko tässä useita yrityksiä vai onko niitä vain muuta? Ja kuinka monet näistä yrityksistä ovat eurooppalaisia? Ja vielä lopuksi haluaisin kuulla, minkä kaltaisia pakotteita tai sanktioita on tällaisille yrityksille vai onko niitä ylipäätään? Kiitos. Kiitoksia Linna McAven. Yeah, we've had a lot of information. Niin saimme kuulla hyvin paljon tietoa 10 minuutin aikana, eikä sitä ollut helppoa nyt sisäistää. Ei nyt teeskennellä, etteikö olisi epäilyksiä näiden kliinisten testien laadusta. Esimerkiksi Intiasta on tullut tällaisia raportteja. Eli mitä tällaisessa tapauksessa tapahtuu? Jos tapahtuu vaka- tulee vakavia syytyksiä, jossa on mukana yrityksiä, jotka haluavat lääkevirastolta lupaa tietyille lääkkeille, niin mitä EMA sitten virasto tekee näille? Miten näitä käsitellään tässä lupaprosessissa? Sitten tämä kliinisten testien tietokanta, se saatiin viime vuonna internettiin ja sieltä näkee, mitä tapahtuu. Mutta voitteko selvittää, mitä siitä käy ilmi, koska siinä tap- näkee, mitä tapahtuu EU-ssa, mutta näkyvät siinä myöskin testit EUn ulkopuolelta, tai tuleeko näin olemaan myöhemmin, koska tässä näkyvät vain nämä pediatriset testit tällä hetkellä. Eli näemme, mitä tapahtuu täällä, mutta Yhdysvalloissa tämä tietokanta osoittaa myöskin näiden testien tulokset. Koska tehän sanoitte, että mitä ei tarvitse muuttaa lainsäädännössä tältä osin, mutta minun käsittääkseni me emme ole nyt yhtä avoimia kuin Yhdysvalloissa. Eli onko tähän jokin syy? Ja ainakin tätä voidaan sitten tarkastella, kun tarkastelemme tätä kliinisten testien direktiiviä. Sitten Liisa vielä lyhyesti. Ihan lyhykäisesti se, että meidän ei tarvitse tehdä tiukempia lakeja Eurooppa, vaan meidän täytyy huolehtia, että kun Euroopan ulkopuolelta hyväksytään lääkkeitä, Euroopan markkinoille, että ne käyttävät samoja sääntöjä näistä kokeista. Onko, Emma, onko teillä ollut tilanteita, joissa te ette ole hyväksyneet jotain lääkettä sen vuoksi, että tätä sääntöä on rikottu? Eikö silloin pitäisi tästä tehdä hyvin selkeä asia? Ja kuten Linna Mäkevän, minä haluaisin myös tietää komissiolta, näistä raporteista ja Strasbourgin kokouksessa, joka oli epävirallinen, mutta herra Sweeney ystävällisesti oli paikalla ja kuuli intialaisen professorin äh, puheenvuoron. Haluaisin tietää, mitä EMA ja komissio ovat tehneet tämän tapaamisen jälkeen, koska siellä esitettiin aikamoisia syytteitä, että Intiassa ihmisiä on todellakin kuollut ja mitään kompensaatiota ei ole maksettu ja sääntöjä ei ole noudatettu. Mitkä olivat tämän raportin seuraukset? Kiitoksia. Eli Soros ensin puheenvuoron ja sen jälkeen sitten Sweeney. Eli Soro, olkaa hyvä. Für die Beantwortung der Fragen. okay, very briefly. Uh... Niin ihan lyhyesti. En nyt sano, että ei uutta lainsäädäntöä tarvittu. Sehän olisi ristiriitaista. Mehän olemme tarkastelemassa kliinisten testien direktiivejä, mutta minähän sanoin, että se, että luodaan olosuhteet kliinisten testien suorittamiselle niistä säännöistä pitäisi tehdä tiukemmat, mutta se ei ole ratkaisu ainakaan Euroopassa. Meidän täytyy katsoa näitä sääntöjä, joita meillä on kliinisten testien osalta EUn ulkopuolelta. Oikea tapa edetä on se, että kliinisistä testeistä tulee avoimempia ja meidän täytyy vahvistaa näitä sääntöjä. Meidän täytyy tietää, millaisia kliinisiä testejä ollaan tekemässä, millä tavalla ja missä – ja kun pyydetään näitä lääkeluppia, jotka pohjautuvat kliinisille testeille, jotka on tehty EUn ulkopuolella. Eli näin minä sanoin. No, sanktiot jätän varmaan Sweenille. On selvää, että jos on pyydetty lääkelupaa ja se pohjautuu kliiniselle testille, jotka eivät täydä näitä säännön ehtoja, niin niitä ei hyväksytä tietenkään. No, sanktiot taas eivät kuulu komission toiminta-alaan. Kiitoksia. Ja sitten lääkevirastosta Sweeney, olkaa hyvä. So, thank you, uh... Kiitoksia paljon näistä kysymyksistä. Ensinnäkin oikeudellisesta kehyksestä Emma kertoi, tai Emma nimisiä kerroin, mitä me voimme lain puitteissa tehdä. Kestää aikansa ennen kuin tilanne muuttuu, mikäli lainsäädäntö ryhtyy muuttamaan esimerkiksi avoimuuden osalta. Uskoakseni tärkein seikka ovat resurssit ja myöskin paikan päällä tehtävät tarkastukset. Siinäkin on kyse resursseista kun haluamme varmistaa, että Euroopan sisällä noudatetaan sääntöjä ja myöskin Euroopan unionin ulkopuolella. psykologisia tutkimuksista, joiden tulokset meille esitellään, haasteet ovat valtavan suuria ja olisi aivan mahdotonta tarkastaa kaikkia näitä kokeita tai edes pientä prosenttiosuutta näistä kokeista. Me joudumme hyvinkin pitkälti toimimaan tässä maiden omien lainsäätäjien ja valvontaviranomaisten kanssa yhteistyössä, kun me pyrimme parantamaan tarkastuksia. Ja meidän täytyy tietysti parantaa omaa tehokkuuttamme tarkastusten osalta ja eettiset valvontajärjestelmät. Te kysytte, voimmeko me valvoa näitä kokeita ja tiedämmekö, kuka on kokeet suorittanut silloin, kun markkina lupahakemus, esitetään. Me tiedämme kyllä, kuka tämän tutkimuksen on tehnyt. Tämä on avointa tietoa. Silloin kun on kyse Euroopan unionin ulkopuolista kliinisistä kokeista, Yhdysvalloissa yhä enemmän kehitetään lääkkeitä, mutta yhä mitään suuremmassa määrin tänä päivänä lääkkeiden kehittäminen on kansainvälistä toimintaa. Yritykset pyrkivät markkinoille kautta maailman ja myöskin pyrkivät tekemään kliiniset kokeensa eri puolilla maailmaa voidakseen paremmin värvätä niitä potilaita, joita he tarvitsevat koehenkilöiksi. Sanktiomahdollisuudet ovat hyvin rajalliset, koska unionin ulkopuolelle tehdyt kliiniset kokeet eivät ole suoraan jäsenvaltioiden valvonnan alla tai toimijoiden valvonnan alla, joten sanktiomahdollisuus on, aina sanktiomahdollisuus on evätä markkinointilupa. Tämä on erittäin järeä ase. Yhtäältä sitä joskus tarvitaan, mutta sitten kun tämä kielto tai eväminen tehdään, niin silloin myöskin potilaille mahdollisuutta saada lääkettä käyttöönsä. Avoimuus on hyvin voimakas väline niin ikään. Me pyrimme parantamaan tiedonsaantia näiden julkisten arviointikertomustenkin kautta. Niistä näkee, missä kliininen koe on suoritettu, mistä potilaat on värvätty ja miten, mihin toimenpiteisiin yritys ja me olemme ryhtyneet sen varmistamiseksi, että koehenkilöt saajat, saavat asianmukaista suojaa. Heidän turvallisuutensa on taattu. Tämä mahdollistaa sen, että me voimme saada tämän tiedon käyttöömme, ja eikä meidän sitten tarvitse turvautua tähän järjempään aseeseen, eli siihen, että evätään markkinointilupa. nämä eettiset tarkastukset ovat joskus tähän johtaneet. Mikäli sääntöjä ei noudateta, meidän kokemuksemme mukaan tämä ei ikään maantieteellinen kysymys, vaan kyse on pikemminkin siitä, onko sponsoreva yritys hoitanut asiansa kunnolla, onko yritys kunnolla johdettu ja hoidettu. Kehitysmaissa tilanne on hieman eri kuin länsimaissa. Joissakin tapauksissa tehdyt kliiniset kokeet jotka tehdään kehitysmaissa, on sponsoreiden toimesta hoidettu jopa paremmin kuin Euroopassa joskus. Kliinisiä kokeita tehdään viime, on viime vuosina tehdä, tehdä yhä, yhä enemmän kolmansissa maissa, kehitysmaissa. Tähän täytyy suhtautua varovaisesti ja on äärimmäisen tärkeää, että me pistämme täytänteen täytäntö nämä eri käytännön toimenpiteet, joista kerran aiemmin. Meidän täytyy pysyä valppaina, koska vaikkakaan ei ole nähty merkittäviä väärinkäytöksiä kliinisten kokeiden yhteydessä, voimme olettaa tai odottaa, että monet uudet toimijat, jotka tulevat tälle pelikentälle, tulevat muuttamaan tilannetta hyvin nuoria haavoittuvaisessa asemassa olevia säätelyjärjestelmiä, kun on näissä maissa, saattaa olla, että hyvinkin tulevissa kliinisissä kokeissa tulee esiintymään ongelmia. Näistä tullaan sitten raportoimaan, tulemme tarkastelemaan asiakirjoja. Joissakin tapauksissa kyse on kyseistä kokeista, jotka on suoritettu sellaisten yritysten toimesta, jotka markkinoivat tuotteita Euroopassa ja sitten kokeet ovat joutuneet kritiikin kohteeksi ja sitten lupaa ei automaattisesti ole annettu. Olen keskustellut esimerkiksi puolueettomien asiantuntijoiden kanssa. Näitä täytyy olla erittäin valppaina. Ja me tarvitsemme resursseja sekä tarkastuksia että kapasiteetin rakentamista varten. Nämä ovat niitä seikkoja, joita meidän täytyy kehittää. Tietokannoista totesin, että me toimimme lain säätämissä puitteissa. EUCT-tietokanta tässä on pohjana Euroopassa tietokannasta saa yhden tietoa mukaan luettuna lap, lapsiin kohdistuvat kliiniset kokeet Euroopan unionin ulkopuolella. Me emme pysty puuttumaan kaikkiin asioihin tässä vaiheessa, koska ne ovat lain soveltamisalan ulkopuolella. Tämä koskee sekä aikuisille tehtyjä kokeita että lapsille tehtyjä kokeita. Tällä hetkellä tämä CD-tietokanta ei ole siinä tilanteessa, että voitaisiin ykkösvaiheen tutkimukset julkaista silloin, kun on kyse aikuisista, mutta me tarvitsemme softaa, asianmukaisia tiedonkäsittelyn välineitä, jotta voimme tämänkin tiedon julkistaa. Kiitoksia komission lääkeviraston edustajat. Tämä oli tärkeä keskustelu ja pyydän anteeksi, että meillä oli näin vähän aikaa näin tärkeään keskusteluun. Jatkamme tätä keskustelua kliiniset tutkimukset alhaisen tulotason maissa on tärkeä aihe. Ja toivotan teille kaikkea parasta ja <clears throat> sitten toivotan kollegoille hyvää lounastaukoa ja tapaamme täällä jälleen kello 15 ja jatkamme sitten televerkoista. Eli jatkamme kello 15. Hyvää lounastaukoa.